Moi aussi, je vais. Dear colleagues, so we are going to. Uh, Hyvät kollegat, aloitamme iltapäivän kokouksen näkemysten vaihdolla komission jäsen Thierry Bretonin kanssa. Ensin kuitenkin hyväksymme esityslistan. Jollei kommentoitavaa ole, niin katsomme, että esityslista voidaan hyväksyä. Näkemysten vaihto komission jäsenen Thierry Bretonin kanssa ja vaihdan kielen ranskaksi. Haluan kiittää teitä, arvoisa komission jäsen, siitä, että hyväksyitte kutsumme. Vihreän kehityksen ohjelma on ympäristöalan kunnianhimoinen hanke, myös taloudellinen hanke ja myös teollisuuden alan hanke. Tästä vihreän kehityksen ohjelmasta tulisi todella tehdä toteutunut hanke teollisuuden alalla. Yrityksillä on tästä vastuu ja digitaalisella ja talouden alalla niin ikään. Tämä on yksi tärkeä ala onnistumisen kannalta. Jos vihreän kehityksen ohjelma jää ympäristöalan hankkeeksi eikä siirry teollisuuden alalle, niin on todennäköistä, että emme onnistu saavuttavan tavoitteettamme, nimittäin sitä, että Euroopasta voidaan tehdä tärkein hiilineutraali manner viimeistään vuonna 2050. Teillä on siis valtava vastuu harteillanne. Saatte 15 minuuttia aikaa. Voitte esitellä meille sen teollisen strategian, jota olette nyt muutaman viikon työstäneet. Voitte kertoa, mikä on teidän konkreettinen visionne ja mitä ehdotuksia ja pohdintoja olette käyneet. Pyydän teiltä mahdollisimman konkreettisia kannanottoja siitä, miten komissio on tätä hanketta edistänyt. Nyt me olemme poliittisesti kun ajatellaan, kuinka monta jäsentä tässä valiokunnassa on tärkeimmässä valiokunnassa, tietenkin historia sitten todistaa, onko tämä tärkeä valiokunta. On tärkeää, että me käymme tätä näkemysten vaihtoa suoraan teidän kanssanne. Te saatte nyt puheenvuoron. 15 minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltaa päivää kaikille puheenjohtaja. Ennen kuin aloitetaan, haluan kertoa koska Brexit nyt ikävä kyllä tässä jäi jäl- taakse. Molemmat suurin osa tästä pahoittelee tätä, mutta olen tehnyt paljon englanninkielistä työtä, paitsi Ranskassa ministerinä ollessa, niin tietysti puhun ranskaa, mutta todennäköisesti pitäisi näin tehdä Brexitin jälkeen, koska nyt meitä on 4 miljoonaa 600 EU-kansalaisten jäljellä Britten jälkeen ja pidämme tietenkin Briteistä kovasti, mutta on ehkä sopivaa ottaa käyttöön uusi tapa, puhun siis ranskaksi. Donc, this will give you the time to, uh... Kiitoksia. Annan teille hiukan aikaa, että voitte laittaa kuulokkeet. Uh, uh, uh, Kuten mainitsin viimeisessä komissiokollegiossa, puhuttiin puolisi Ranskaa, neljännes Saksaa ja hyvin meni. Ensinnä sanoisin teille, että on todellakin hy- kovasti tyytyväinen saadessani teiltä kutsun. tulla teidän valiokuntaanne Teette hyvin tärkeää työtä unionin eteen ja niin kuin muistatte, olen kertomassa selkeästi, että fondelainen komissio on yksi pyrkimys. Se on selkeästi jo ilmaistu nimittäin, että meistä tulee vuoteen 50 mennessä ensimmäinen manner, joka saavuttaa ilmastoneutraaliuden tässä. Emme tietenkään ole ainoita. Tämä tavoite kunnianhimo, siihen pitäisi olla kaikki osapuolet mukaan. Ja parlamentti tietenkin Teillä on erittäin tärkeä rooli tässä jäsenvaltiot tietenkin ja Euroopan parlamentissa, niin kuin muistutte Envi-valiokunnasta, jolla on rooli Itse asiassa ei pidä peitellä sitä, että tässä tavallaan Euroopassa uudelleen keksitään todellinen kasvun malli, uudenlainen taloudellisen kasvun malli, yhteiskuntamalli, koska vi, vihreän kehityksen ohjelma on teollisuusstrategiaa myös, merkittävä sellainen aloitus. Se on teknologinen strategia myös, te- investoidaan paljon uuteen teknologiaan, että onnistuin tästä, onko se myös lainsäädännöstä, sillä on suuri rooli. Ja sitten minun vastuualueeseen, niin kuin muistutit hyvä Pascal puheenjohtaja, niin tietenkin täytä tässä oman vastuuni, jotta voin myötä vaikuttaa tavoitteen saavuttamiseen. Tehän tiedätte, että minun salkkuuni kuuluu tietysti myös digitaaliset kysymykset ja haluankin toimia niin, että kaikki digitaalisuuteen liittävä myötä vaikuttaa tämän tavoitteen saavuttamiseen. Transformaatiosta on kyse, on tietenkin pitkän aikavälin muutoksesta kyse. Puhun heti suoraan. Itse asiassa me, me, meidän pitää tulla maailmanlaajuiseksi johtajaksi, mitä tulee vihreään teknologiaan, ympäristölliseen teknologiaan. Meillä pitää olla selkeät tavoitteet. 150, me edustamme äh, Euroopan kansalaisia. E- Euroopasta pitää tulla tällainen ilmastomahti, ympäristömahti, valta ja, ja omansa, omien taivu, to, toimivaltaukseni valossa yritän siihen pyrkiä. Olen tietoinen niin kuin teki, että tämä tavoite tuo toivoa mukanaan. Tästä on syytä olla myös ylpeitä varmaankin, koska kyseessä on siirtymä, syvällinen siirtymävaihe, niin se liittyy yhteiskuntaan, yhteiskunnalliseen muutokseen. Se on ihan normaalia. Ja täällä tietysti olemme sitten vastaamassa näihin vaatimuksiin ja kertomassa, että työ on myös poliittista työtä komissiokollegiossa Franz Timmermans on pitänyt lippua korkealla näissä asioissa kollegiossa ja tietysti mitä minun tulee henkilökohtaisesti. Tein hänen kanssaan paljon yhteistyötä samoin muiden kollegojeni Nikola Smithin kanssa sosiaalisiin kysymyksiin tiedottamiseen ja muiden kollegojen kanssa pyrimme sitten yhdessä vastaamaan haasteisiin. Niin kuin sanon tässä on kyseessä suuri syvällinen muutos ja siirtymävaihe. Korostan kovasti tätä siirtymävaihetta, koska silloin kun tämä tavoite tässä asetettiin, niin me olemme puhuneet eh, muun muassa siitä, minkä takia on valittu vuosi 2050, se on vuosien puolivälissä, mutta kyse on su- suuremmastakin. Itse asiassa tämä vuosi 2050, Siinä on 50 vuotta plus 50, 50 5 vuotta aikaa tot, saada aikaan suunnitelma, että saavutetaan tavoite. Ja tässä taas tehdään työtä yötä päivää. Sitten 25 vuotta, se on yksi sukupolven mitta. Ja 25 siis kokonainen sukupolvi täytyy saada liikkeelle, jotta varmistetaan siirtymävaiheen toteutuminen. Ja saadaan aikaan myös te- teollinen siirtymävaihe toteutettua. Minulla on kokemusta eri tehtävistäni niin aikaisemmissa rooleissani. Olen usein tehnyt yhteistyötä teollisuuden kanssa ja olen huomannut, että jos muutetaan radikaalisti teollisuuden toimintaa, niin siihen menee yleensä sukupuoli tällaisen, sukupuoli tällaisen muutoksen. Kaikilla sektoreilla tulee olemaan tärkeä roolinsa ja tämän kaiken taustalla sitten täytyy muuttaa syvällisesti mentaliteetteja ja ohe, Euroopasta julkista politiikkaa, kansallista politiikkaa, alueellista politiikkaa, koska tämä vallankumous tavallaan, joka edessä on, se liittyy teollisuuteen, siihen liittyy kolme piirtä, integroidaan tietenkin vihreän kehityksen ohjelman eri asioita. Ensinnäkin asteittain liitytään, siirrytään omistavasta taollisuudesta jakotalouteen, ja se muuttaa jo syvällisesti sitä, mitä tuotetaan, palveluita ja hyödykkeitä. Ja yhä enemmän tähän liittyy siis myös palvelut, eikä vain hyödykkeet. Ja vielä tärkeä kysymys, tähän myös paljon tarmoa teidän valiokunnassanne, nimittäin pitäisi siirtyä lineaarista mallista kiertomalliin, sirkulaarisen talouden malliin, kiertotalouteen. Nämä kaikki eri tekijät otetaan siis huomioon teollisessa strategiassa jota nyt olemme työstämässä. Haluaisin käsitellä seuraavia kohtia. Ensinnäkin julkisen yksityisen sektorin investointisuunnitelma, joka vastaa todellakin tämän tavoitteen suuruusluokkaa. Haasteet ovat todellakin merkittäviä, tämän tavoitteen mukaisia. Tehän tiedätte, että lähdimme liikkeelle siitä, että kerrottiin, että otetaan käyttöön oikeudenmukaisen siirtymävaiheen rahasto, siirtymäkauden rahasto, jotta voidaan avustaa alueita, jotka tarvitsevat tällaista tukea siirtymävaiheessa. Siitähän tietenkin on puhuttu jo varmasti tässäkin valiokunnassa ja muualla parlamentissa. Ja niin kuin tiedonannessa kerrottiin vihreän kehityksen ohjelman yhteydessä, niin melko huomattavat summat ovat kyseessä – ei ole kyse miljardista, vaan pikemminkin kymmenestä miljardista. Pitää pitää se mielessä. Pitää saada liikkeelle paljon pääomaa julkista, mutta myös yksityistä pääomaa. Se on tässä tavoitteena, joten olemme hyvin tietoisia su- näiden summien suuruusluokasta. On effet investir euh, à tous les niveaux. investoida kaikille tasolle, Euroopan tasolle, alueelliselle tasolle, kansalliselle tasolle – Teknologian tarvitaan investointeja samoin teollisiin malleihin, joiden kautta Eurooppa on pysynyt olemaan itsenäinen. Vihreä teknologia tarvitaan, tarvitaan myös, täytyy ottaa myös julkiset hankintamarkkinat tässä mukaan. Sitä ei ole tarpeeksi käytetty hyväksi tähän mennessä. Ja luonnollisesti tässä asiassa kaikkien pitää lähteä aktiivisesti liikkeelle, koska jäsenvaltiot ovat hiukan hitaata lähtemään liikkeelle. Ei tietenkään nollasta tätä liikkeelle. Eurooppa on tällä hetkellä jonkinlainen johtaja nyt. Usein puhun, mä että siellä täällä on tätä Euroopan jäljessä, jälkiunassa, teknologisesti muuten Patentit ovat tässä hyvin tärkeä kysymys. Sama koskee vihreitä patentteja. Siitä ei puhuta tarpeeksi. Eurooppa on tällä hetkellä kärjessä. Meillä on kaikkein eniten maailmanlaajuisia patentteja. USA, Japani ja sitten Kiina loppuksi. Ja tietysti tulemme jatkossakin toimimaan samalla tavalla ja haluamme säilyttää tämän eron muihin. Ja se on hyvin merkittävää meille myös kilpailukyvyn kannalta, yritysten kannalta, on kyse sitä suurista tai pienistä yrityksistä Euroopassa. Haluaisin, että miettisimme toimintaamme strategisten arvoketjujen kautta, jota todellakin voidaan hyvin avustaa tässä siirtymävaiheessa kaikkialla teollisuudessa. Se on avainasemassa. Pitää keskittää toimintaa teknologioihin, joiden kautta juuri Eurooppa voi varmistaa tämän onnistuneen siirtymän. Sitten pitää myös käyttää kaikkia keinoja, joita käytössä on. Otin tässä epäsuoraan yhteyttä esille julkisen yksityisen sektorin kumppanuudet, mutta yhä enemmässä määrin yksi instrumentti, joka on mielestäni varsin tärkeä, nimittäin Euroopan yhteiset hankkeet. Se on nähty jo akkualalla, mutta on muitakin alueita, joissa toivon, että edistyttäisiin todellakin nopeasti. vety on tällainen kysymys ja toivottavasti voidaan nopeasti saada toimia aikaan. Sitten haluaisin vielä vahvistaa, että komissiokollegion tarkoitus, niin kuin puheenjohtaja Ursula von der Leyen on sanonut, niin tässä tapauksessa halutaan myös tarkistaa kilpailusääntöjämme. Niiden täytyy tietenkin tulla tämänhetkiseen tilanteeseen sopeutuviksi geostrategiset kysymykset ja digitaaliset kysymykset, mutta myös ympäristötavoitteet. Kaikki nämä pitää ottaa huomioon uudessa kontekstissa, jotta voidaan hiukan tarkastella sitä, mikä on toiminut tähän mennessä ja miten on toimittu EU-ssa, mukaan lukien siis kilpailupolitiikka myös. Sitten toinen akseli, ki- kierto, sirkulaarisuus, kiertotalous, se on olennaisessa roolissa. Nyt todellakin tullaan tekemään tässä paljon työtä te parlamentissa olette työssä näitä asioita ja tämä kyllä auttaa meitä omassa työssämme ja tehtävässämme tänään. Tämä on vain yksikästä, Mitä suurempaa sirkulaarisuutta taloudessa ja muualla se, ja ke, tuotteiden kestävyys, siitä on tullut olennainen asia ollaan valmistelussa ohjelmaa kiertotaloudesta. Olen tästä keskustellut, keskustellut paljon teidän kanssanne niin tämä kuuluu sitten muuten vielä. Ja sitten työstämme teollista puolta sitten tuotteiden elin, kaari, jätepolitiikka, miten niitä muutetaan uusiksi voimavaroiksi. Sitten kier, kierrättäminen on tärkeä, tärkeä raaka-aineiden lähde, tai sekundaaristen <laughs> raaka-aineiden lähde tavallaan se varmistaa toimitusraaka-aineen toimitusvarmuuden ja meidän suverenisuutemme. Vain 12 prosenttia esimerkiksi pattereista kierrätetään, joten tässä voidaan kyllä pystyä paljon parempiin. 20 prosenttia pitää ottaa huomioon hyvin siis tämä tuotteiden elinkaari ja miten se, se vaikuttaa ympäristön kannalta. Sitten vielä pyritään vähentämään energiankulutusta, mikä nyt muista nämä luut, 177 terawattia. Nämä tulevat vaikuttamaan merkittävällä tavalla mantereen tilanteeseen. Sitten kolmas akseli, sosiaaliset kysymykset, toimivaltuudet, muistutin tästä äsken. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä Nikola Smithin ja hänen mm, palvelunsa kanssa. Pitää ottaa huomioon tämä haaste ennalta. Meidän pitäisi auttaa tässä yhteiskunnallisesti siirtymävaiheessa. merkittäviä sopeutuksia tullaan tarvitsemaan pitää, tämä voi herättää huolta ja pelkoa, ja pitää todellakin avustaa tässä siirtymävaiheessa ja varmistaa, että saadaan laadukkaita työpaikkoja aikaan. Ja tässäkin asiassa teollisessa mielessä tähän, tähän, näihin oheistoimiin kiinnitetään suurta huomiota ja ennakoidaan asioita, joissa täytyy tehdä tutkimusta, jota pitää korostaa. Ja paljon työtä on siis jo tehty. Ja tietenkin yhä enemmän seurataan tilannetta alueellisesti, jotta voidaan ottaa huomioon oheistustoimet päätöksenteossa, erityisesti rahoituksellinen tuki, niin kuin sanoin, mutta myös tarvitaan akateemista tukea, koulutusta, koulutusta ja ammatillista koulutusta ja toimia lähellä kansalaisia. Siis kaikki kaikki tämä tullaan ottamaan en, alkuvaiheessa jo huomioon ja halutaan varmistaa mahdollisen suurin määrä näistä kysymyksiä, jotka liittyvät siirtymävaiheeseen. Ja vielä yksi tärkeä kysymys. Meille on paljon on kysytty rahoituksesta, puhuin sitä äsken lyhyesti. Sitten, ja samoin puhutaan kilpailusta. Kilpailuahan on paljon, se on fakta yrityksillemme. Monet yritykset tietysti pelkäävät, että meidän pyrkimystemme kautta, tavoitteemme kautta kilpailu ei ehkä aina ole tasapuolista ja korostan nyt tätä seikkaa. Tarvitaan tässä myös tuollakin parlamentin apua, että saadaan tällainen äh, hiilitullimekanismi käyttöön, jotta voidaan, kun tuodaan tiettyjä tuotteita ja palveluita Eurooppaan, jo, jotka eivät täytä samoja äh, säädöksiä ympäristökysymyksessä muun muassa kuin me täällä. Ja tämä on minulle jälleen kerran tällainen äh, tärkeä kysymys. Puhun sitä säännöllisesti, erityisesti jäsenvaltioiden kanssa, koska mielestäni tämä on olennainen kysymys todellakin. Ja toivon, että parlamentti on tässä samalla aaltopituudella minun kanssani ja uskonkin, että te kyllä jaatte tällaisen näkemyksen asioista puheenjohtaja. Sitten muutama aspekti, jotka vielä lisäisin luvallanne. Puhun ehkä hiukan joistakin alakohtaista kysymyksistä. Lyhyesti digitaalista kysymyksistä, kemiasta, autoteollisuudesta, voisin puhua myös energiateollisuudesta. Ensinnäkin digitaaliset kysymykset. Se on sektori, josta tuha, tulee yhä merkittävämpi, tärkeämpi. Se muuttaa täysin elämäntapamme tuottamista, äh, miten tuotamme tuotteita tai miten viihdeteollisuus toimii, onko se tekoälystä tai mistä tahansa tai 5Gstä tär- ratkaisevan tärkeistä infrastruktuurista, jotka pitäisi ottaa käyttöön, datat, äh, talous ja kaikki teknologiset kysymykset tietysti muuttavat syvällisesti sitä, miten me teemme työtä. Niiden pitää myötä vaikuttaa tietenkin myös siihen, että voidaan nopeuttaa vihreän kehi- vihreää kehitystä ja asiantuntijat e-, arvioivat, että digitaalisuus voisi auttaa jo vähentämään 15 prosentilla hiilityksen päästöjä vuoteen 30 mennessä ja tätä pitäisi jatkaa ja pitää kannustaa tällaiseen ja näin tullaan tekemäänkin. Sitten kyseinen, tämä digitaalinen sektori, sen pitää myös pystyä parantamaan tuloksellisuutta. Tämä on alue, jonka tunnen itse hyvin. Se tuottaa varsin paljon kuitenkin hiilidioksidia erityisesti datakeskukset. Ja se on todellakin aihe, joka, jonka me ainakin aiomme ottaa vahvasti esille ja huomioon. Täytyy keksiä uusia teknologioita, jotta tästä saadaan. Hiilineutraalisektori se on tavoite, joka on monimutkainen saavuttaa, mutta muistan kuitenkin siitä, että kyse se ylittää siis lentoteollisuuden päästöt, joten ei ole mikään pikkumäistä kysymys digitaalisessa sektorissa. Pyydän, että minun tiimini tutustuu tähän asiaan hyvin. Itse tunnen jo jonkin verran, mutta jotta voidaan todella tekemään uraa uurtavia päätöksiä. Ja tulemme tutustumaan tähän, tarkastelemaan tätä kysymystä todella tarkasti. Sitä ei pidä todellakaan ohittaa ja se pitää sanoa nyt ääneen ja suoraan. Kun käyttää näitä kännyköitä ja muita laitteita, niin tästä syntyy hiilidioksidipäästö. Ihmiset eivät ole välttämättä tietoisia. Pitää. Äh, sitten kolmas sektori, johon lyhyesti keskityn. Kemian alla tärkeä alue tietenkin, kemiatuotteet, välttämättömiä tietenkin elämässämme, mukaan lukien teknologia, autote, autoteollisuus, akku, akut, ja tätä kautta voidaan myös pyrkiä tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen. Uskon, että näin voidaan sanoa, ainakaan minä en pelkään näin sanoa. EUlla on kaikkein pisimmälle mennyt lainsäädäntö, mitä tulee kemian tuotteisiin. Se on hyvin tärkeää, koska kun ajatellaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa, kilpailukykyä, innovaatiota, kansallisten suojelua, ympäristön suojelua, heitä suojella mahdollisista riskeiltä, jotka liittyvät vaarallisiin kemian tuotteisiin, mutta tietenkin on mahdollista paremmin ja tehokkaammin täyttää näitä sitoumuksia, jotka ovat meille tärkeitä. Tämän takia tulemme tutkimaan sitä, että pitäisikö tarkastella säätelykehystä, kehystä, kehystä, että tulee selvemmäksi, jotta niitä sääntöjä on helpompi noudattaa ja päivitetään tilannetta silloin, kun ne liittyy, tämä liittyy esimerkiksi hormonihäiritsejä aineisiin. Sitten kansainvälinen kilpailu on yhä tiukempaa, sitä jo puhuin äsken, ja meidän pitää pystyä kehottamaan muita jäsenvaltioita kohottamaan standarditasoa kemian teollisuudessa. Se on meidän kaikki, kaikki yhteinen etu pitää kannustaa vastuulliseen kemian teollisuuteen, joka on kilpailukykyistä, innovoivaa, ja se pitää pystyä saavuttamaan nämä tavoitteet ja sitten vaatia samojen normien noudattamista kemian turvallisuuskysymyksissä tuoti, tuotteissa. Sitten vielä yksi tärkeä kysymys, josta paljon puhutaan. autosektori ratkaisevan tärkeä sektori eurooppalaiselle teollisuudelle ja tärkeä kilpailukykymme kannalta. Me olemme tässä johtajia, me on erittäin suuria yritysryhmiä, jotka toimivat, mutta kuten kaikki tiedät, että tämä äh, teollisuus käy suuria muutoksia tällä hetkellä läpi. Ja parlamentti on ottanut esille näitä ongelmakohtia, jotka tunnette todellakin hyvin ihan itse ja siksi haluaisin puhua tästä varsin suoraan. Pitää pystyä vain korostamaan, nostamaan näitä standardeja. Ja autoteollisuus sen pitää saada aikaan verkkoon yhdistetyt automaattiset ympäristöystävälliset ajoneuvot. Tässä pitää rohkaista kaikkia toimijoita, jotta muuttavat mallistojaan. Tässä kyse on myös keskeinen pitkän aikavälin transformaatiotyöstä, mutta jo nyt pitää lähteä liikkeelle, koska tietenkin tämä on tällaista disruptiivista muutosta ja tässäkin tarvitaan oheistukea toiminnalle. Teknologinen vallankumous on siis meneillään ja se se tähän liittyy myös sosiaaliset kysymykset. Tässä on, me ymmärrämme aika hyvin, mitä, on te, mikä, mitä täytyy tehdä, ja, ja tästä tarvitaan paljon teknologiaa, digita, digitaalisuutta, mutta ei pelkästään. Akkualalla on suuri merkitys. Jo, di, digitaalisuus ja akku ovat iso osa tulevien ajoneuvojen hinnasta. Ja sitten hinnat ovat jo 50 prosenttia, jos puhutaan verkkoon liitetyistä autoista mm, tai sähköautoista. Siis kun nämä puolet hallitaan, tämä kaikki on hyvin tunnistettu, mitä tarvitaan. Nyt pitää alkaa vain toteuttaa asioita käytännössä. Tämä on tietysti hyvin tärkeää, kun ajatellaan meidän tavoitettamme, pitää muistuttaa aina tästä vihreän kehityksen ohjelmasta. Tässä on myös lainsäädäntötyöstä, mitä tulee autojen päästöihin. Tehän tiedätte, että teen työtä uuden euro 7 standardin eteen. Tulen ehdottamaan sen, siitä e- sen e- ensi vuonna, jota rikkipäästöt vähenevät. päästöt vähenevät kaupungeissa. Me, ja me laadimme sitä uutta standardia euro 7. Se vähentää myös pienhiukkasten määrää. Tätä työtä tehdään käsikädessä hiilidioksidipäästöjen kanssa. Tämä, tässä tarvitaan myös sopivaa infrastruktuuria, voidaan esimerkiksi käyttää sähköautoja, pyritään vält- vähentämään riippuvaisuutta äh, teknologista riippuvuutta ja luoda olosuhteet esimerkiksi akuissa ja vetyn käytön suhteen Sitten puhun hiukan vetystä, se on otettu esille. Tein kaikkeni, jotta tätä sarkaa kehitetään. Tämä ei liity pelkästään tieliikenteeseen. Sitten on myös tärkeää, että kuluttajat käyttävät enemmän puhtaita ajoneuvoja. Niiden pitää olla saatavissa yleisesti kohtuu hintaan. Tässä pitää myös ottaa huomioon tämä jakotalousaspekti. Siis kokoinen uusi sektori on tavallaan, tavalla tässä muotoutumassa. Sitten heti syyskuusta lähtien otetaan huomioon uudet määräykset komissiossa, mitä tulee markkinoilla seurantaa ja valvontaa. Tässä tarvitaan myös pragmaattisia ratkaisuja, kun ajatellaan äh, markkinoiden hajo, haja, hajautuneisuutta, johon pitää kiinnittää huomiota. Pyydän anteeksi, että puhun nyt näin pitkään puheenjohtaja, ja nyt olen kuitenkin valmis vastaamaan teidän kysymykseen. Uh, I switch back to Kiitos. Ja sitten taas englanniksi. Annamme puheenvuoron ensin poliittisten ryhmien koordinaattoreille. Peter Liise kansanpuolueesta. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Thank you. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Minä aion puhua Saksaa. En Brexitin takia, vaan siksi, että meillä on täällä erinomaiset tulkit – ja me yleensä puhumme äidinkieltämme. Kiitokset komission jäsen teidän hyvin selkeästä puheestanne ja sitä, että me todellakin yritämme tuoda teollisuuden ja ympäristön yhteisen sävelen pariin. Kun on esimerkiksi kysymys CO2 Äh, päästöstä vapaasta terässä teollisuudesta, niin silloin me tarvitsemme myös kansallista tukea äh, siihen. Jos te olette sitä mieltä, että komissio... Eikö ole tulkkausta? No sitten minä puhun äh, englantia, mutta to- toimiiko tulkkaus vai ei? Toimii, toimii. Meillä on tulkkaus. Aloitanko alusta? So I start again. Mm. Yeah, vielen Dank, Herr... Kiitos äh, komission jäsen. Ihan oikein sanoitte, että meidän tavoitteenamme täytyy olla se, että teollisuustyöpaikat ja ympäristön suojelu äh, tavallaan yhteytetään. Kaksi konkreettista kysymystä. Ensimmäinen liittyy tukiin, sitä te puhuitte jo, mutta haluaisin tietää hieman tarkemmin. Jos yritys esimerkiksi CO2-vapaat teräs, tuotanto tai kemikaalituotanto, jos yritys siihen investoi, niin silloin me tarvitsemme tukea myös kansallisista budjeteista. Ja tukisitteko te sitä, että komissio ei pitäisi sitä laittomana tukena ja estäisi sen? Toinen kysymys liittyy kemikaaleihin. Meillä on nyt mielenkiintoinen tilanne niin, että sekä teollisuus että ympäristöjärjestöt taistelevat massiivisesti sen puolesta, että äh, kemikaalilainsäädäntö jäisi voimaan Isossa Britanniassa Brexitin jälkeenkin. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että komissio on tässä toiminut hyvällä tavalla. Välillä äh, on ristiriita kiertot talouden eh, välillä ja siinä, että pyritään ohittamaan tai pääsemään eroon kaikista mahdollisista lisäaineista. Mutta toki aineiden turvallisuus täytyy eh, taata, jos puhutaan esimerkiksi kromidioksidista tai lyijystä tai TFCstä. Siinä komissio on löytänyt järkevän linjan, jossa suojellaan terveyttä ja ympäristöä, mutta samanaikaisesti eh, kuitenkin äh, huomioidaan siitä, että ei estetä teollisuuden toimintaa liiallisesti. Joten pyytäisin teiltä äh, samankaltaista tasapainoista äh, lähestymistapaa myös tulevaisuudessa. Kiitos. Thank you for SND. Kiitos. SD Jutte Gyteland, olkaa hyvä. Thank you, Commissioner. Kiitos komission sen puhun englantia. Tämähän on hieman tunteisiin menevää viikko Brexitin jälkeen. Aluksi haluaisin onnitella teitä siitä, että keskityitte niin pitkälti kehityksen ohjelmaan ja myös siihen, että on tärkeää, että saamme puhtaampia ajoneuvoja ja siihen rooliin, mikä näillä on vihreän kehityksen ohjelman toteuttamisessa. Meidän on keskityttävä sääntöihin ja standardeihin. Mainitsitte myös Euro 7 standardin, mainitsitte myös sähköistämisen. Minusta tämä on hyvin tärkeää ja rohkaisisinkin teitä menemään tähän suuntaan. Haluaisin kuitenkin hieman täsmällisyyttä. Kun kyse on sähköistämisestä, niin on tärkeää, että meillä on tarvittavaa infrastruktuuria. Katsoisin, että tämä tulee olemaan suuri kysymys. Meidän on sähköistettävä niin, että autoja voidaan ladata – mutta toisaalta myös kaduilla, teillä sitä tarvitaan, jotta siellä myös raskaat ajoneuvot voivat kulkea. Eli kaikkien kollegoiden komissiossa on varmistettava, että meillä on tarvittava infrastruktuuri ja näin myös teidän työnne sitten osalli- onnistuu. Toinen kysymys liittyy kemikaaleihin. Te keskityitte myös tähän aiheeseen ja olen siitä tyytyväinen. Mainitsitte hormonaaliset haitta-aineet. Meillähän on kuitenkin vielä erilaisia standardeja, vaikkapa autoteollisuudessa, leluissa, kosmettisissa tuotteissa. Me emme pysty suojelemaan Euroopan unionin kansalaisia kattavasti. Te olette yksi niistä tärkeistä komission jäsenistä, jotka voitte tällä lailla toimia. Teidän täytyy toimia niin, että saamme parempaa harmonisaatiota. Sisämarkkinoillakin on tärkeää, että säännöt ovat eri aloilla riittäviä, niin että ei toimita tiukemmin toisella alalla kuin toisella. Tässäkin kyse on siitä, että luodaan yhtäläiset toimintamahdollisuudet. Miten te aiotte toimia, jotta varmistamme sen, että hormonaaliset haitta-aineet ja se, se niiden säätely etenisi nopeammin kuin nyt? Aikataulu on liian hidas te ette ole suunnitellut toimia ennen kuin vasta vuonna 2023? Tässä oikeastaan minun kaksi kysymystäni. Kiitos. For renew, Nils... Kiitos. Renew, Nils Tulvals. Thank you, commission. Kiitos eh, puheenjohtaja komission jäsen, että tulitte valiokuntaamme. Viime lauantaina kävin Fosdenissa. En tiedä, miten pitkälle te tiedät tästä Fosden projektista. Se on ollut käynnissä 20 vuotta Brysselissä. 10 15 000 nuorta, jotka ovat kiinnostuneet ohjelmoinnista, osallistuvat tähän. Kaikkein mielenkiintoista tämän 20 vuotta vanhan instituution kanssa, joka on siis täällä ranskankielisessä vapaassa yliopistossa ULBssä, että ei voinut arvata, että siellä oltiin Euroopan unionin pääkaupungissa. Ei yhtäkään komission merkkiä, ei parlamentin logoa, ei mitään. Mutta palataan faktoihin. Nämä ovat kuitenkin niitä nuoria kavereita, jotka voisivat auttaa meitä eteenpäin, koska heitä me tarvitsemme. Ja jenkkiyritykset mahdollisesti ostavat heidät, ellei me ehdi. Joten jos olette kiinnostuneita, vakuuttuneita, niin GitHubin lukujen mukaan 90 prosenttia kaikista IT-projekteista toimii avoimelta pohjalta. Minulla on järjestävän komitean kahden jäsenen nimet ja mielelläni auttaisin teitä ottamaan yhteyttä heihin, koska etunimeni ei osaamiseni on avain näihin kavereihin. Ja sitten puhuitte paradigmojen muutoksesta. Luin juuri Stages of the Economic Growth-kirjan. Miksi? Siksi, että siinä osoitetaan, että taloudellisen kasvun muutoksessa yksi teollisuus on paradigmojen muutoksesta vastuussa. Ja siksi minua kiinnostaisikin tietää, kuinka paljon strategisia ponnisteluita komissio tekee löytääkseen keinot satsata oikeaan hevoseen? Kiitos ID. Edustaja Benjo, olkaa hyvä. Monsieur le commissaire. Arvoisa komission jäsen. Komission toimet sisämarkkinoilla ovat pitkälti sidoksissa ympäristötoimiin ympäristökysymyksissä. Se, että ei säännellä tuontia Euroopan unioniin, johtaa siihen, että meidän on toimittava ikään kuin tyhjiössä. Me voimme vain tukea komission toimia ennen kaikkea ekodesignin alalla. Sitten kun toimitaan markkinaliberalismin kautta, niin se ei johda meitä eteenpäin. Meidän tulisi rajoittaa rajoittaa tuotteiden tuontia Eurooppaan silloin, kun ne kuluttavat paljon energiaa. Ne on myös usein ohjelmoitu toimimaan vain tietyn ajan. Olisi parempi suosia Euroopassa tuotettuja tai kansallisvaltioissa tuotettuja tuotteita. Näin voisimme tukea omaa eurooppalaista teollisuuttamme, joka on paremmin sopeutunut ympäristövaatimuksiimme. No sitten kun kyse on autoteollisuuden päästöistä, niin voitte luottaa meihin, jotta toimim, valvomme komission toimia tällä alalla. Me tietenkin tuemme sitä, että kehitetään vähäpäästöinen moottori, mutta Euroopassa meillä on tässä rajoitteita liikaa ja kansalaiset tarvitsevat liikkumismahdollisuutta myös ammattimielessä. Ei pidä unohtaa sitä, että lisäverot äh, moninkertaistuvat, kun kyse on kaukana keskuksista asuvista kansalaisistamme. Meriliikenteen vähähiilisyys on nyt jätetty kaiken valvonnan ulkopuolelle, sekin on huomioitava. Teidän ideologinen kantanne on siis hyvin selkeä. Teille on esitetty kysymyksiä aiemmin ja komission jäsen vastasitte, että te vastustatte protektionismia Euroopan unionin jäsenvaltioiden taholta ja mainitsitte Jean Moneen – joka on sanonut, että eurooppalaiset kansakunnat ovat liian pieniä kilpailemaan tämän maailman suurvaltojen kanssa, mutta tämän maailman suurvallat ovat kaikki protektionistisia. Eli te ehdotatte toisenlaisia ratkaisuja. Haluatte rankaista kansallista teollisuutta ja alistaa ne eh, ikään kuin muiden maiden protektionismille ja epälojalle kilpailulle ja rankaisette niitä epäsosiaalisella verotuksella. Kiitos. Jadot, vihreät. Merci, monsieur, monsieur le commissaire. Kiitoksia, komissaari. Te muistutitte ilman, että suoraan mainitsitte sitä, että haluatte muuttaa sääntöjämme julkisen, hank- hank- hankintojen markkinoilla. Haluatte tästä eurooppalaisen säädöksen ja olen siitä kovasti tyytyväinen, mutta haluaisin puhua nyt autosektorista. Te muistutitte meidän tavoitteistamme saada aikaan hiilineutraalius. Kuvasitte hyvin tämän kontekstin Toisaalta tarvitaan standardeja, mitä tulee autojen hiilidioksidipäästöihin, samoin eurostandardit, joita pitää vahvistaa, mutta tiedätte kyllä, missä määrin tällä hetkellä kyseiset normit ovat myös riittämättömiä. Euro 5, euro 6, 6 skandaalit jatkuvat edelleenkin. Minä tein työtä, olin tehnyt autojen hiilidioksidipäästöjen parissa vuodesta 2008. 2008 autovalmistajat sanovat, että enempää ei pystytä ja sitten kun viimeinen tarkistus tehtiin, niin ei ollut mahdollista tehdä paremmin. Ja sitten tuli tämä usv auton kehittäminen. Sitten on kaupunkeja, jotka aikovat kieltää, valmistautuvat siihen, että kieltävät jonkinlaisia autoja, esimerkiksi dieselajoneuvoja. Tässä toimitaan ihan oikean suuntaisesti, suuntaisesti tietysti, mutta tässä ei oikein synny kunnollista perspektiiviä. Jos halutaan hiilineutraalius vuoteen 50 mennessä viimeistään, te tiedätte, että silloin pitää päästä eroon on avancé des dates autour de 2040. Motorista. Ja, sitten, ja itse asiassa sitten halutaan säätää lakeja, että lopetetaan tällaiset termiset moottorit. Ja me samanaikaisesti tiedämme, että näissä puitteissa sisämarkkinasäännöt voisivat estää tiettyjä maita säätämästä sääntelemästä. Siis on tärkeää, että on eurooppalaiset puitteet, jotka että päästään näistä polttomuotoista eroon. Ja sitten yhtäkkiä tässä sen tarvitaan, että te, komissaari, ryhdytte aloitteeseen, niitä tässä ei ole kyse vain ilmastopääosastosta, vaan että muutetaan sisämarkkinasääntöjä, jotta päästään eroon haitallisista moottoreista. Haluaisin vain muistuttaa yhdestä iskulausesta tai käsitteestä, siis että päästään näistä lämpömoottoreista eroon, että on siis autoteollisuus, amerikkalainen teollisuus, joka toimii sisämarkkinoiden kannalta sitten radikaal de l'ensemble de... Tämän kautta muutetaan radikaalisti amerikkalaista teollisuutta ilman, että kyseenalaistetaan demokratia tai työllisyyttä tai palkansaajien oikeuksia. Minä pyydän teitä toimivaan tässä se aktiivisesti, mitä tulee lämpömoottorista eroon pääsemiseen, mutta teidän pitää myös muuttaa sisämarkkinasääntöjä, jotta voidaan toimia paljon nopeammin, voidaan säästää teollisuutemme ja työpaikkamme tätä kautta. Kiitos. ECRn edustaja. Kiitos. Minä tulen konservatiiviryhmästä, joten meillä on jäseniä Tsekistä, Italiasta, Puolasta – jossa, energian hyvin, eh, jossa teollisuus on hyvin energiatiheä. Muutama huomio. Ensinnäkin eh, terästeollisuudesta. Terästeollisuudella on tällä hetkellä aika lailla haasteita, kalliit raaka-ainehinnat, eh, huomattavasti korkeammat hiilidioksidikustannukset kuin muissa maissa. Ja jos katsotaan myös taloudellista mm, toimintaa, niin se kaikki tällä hetkellä uhkaa koko EUn terästeollisuuden olemassaoloa. Mitä komissio aikoo tehdä? Kuinka komissio aikoo ratkaista tämän kotimaisella tasolla ja kansainvälisellä tasolla? Liitteessä vihreän kehityksen ohjelmassa on tämä mainita vuodesta 2030, kuinka tai jotta sen tavoitteen saavuttaa. Terästä tarvitaan sähköautoihin ja tuulimyllyihin ja myös armeija tarvitsee sitä. Todennäköisesti tämä kiista Kiinan kanssa tulee vaikuttamaan. Joten meidän täytyy muistaa myös se, että puolustus ilman terästä on mahdotonta. Ja lopuksi monelle meistä on mahdotonta toteuttaa energiamuutos ilman ydinvoimaa. Tässä parlamentissa jotkut valtuuskunnat ovat selkeästi ydinvoiman vastaan vastustajia, koska se ei ole tarpeeksi vihreää. Tämä on kuitenkin tehtävä valtion avulla. Ja haluaisin kuulla valtion apu kysymyksistä ydinvoiman suhteen ihan sama, mistä Peter puhui ja terässä äh, teollisuudessa. Itsikohan Peter Liise ydinenergian? No kenties. Sitten kuoryhmästä, olkaa hyvä. Thanks very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle puheenvuorosta. Minulla on vakavia varaumia sen suhteen, miten oikeudenmukainen siirtymä voisi toteutua. Meillä on nyt uusliberaaleja sääntöjä. Irlannissa meillä on paljon turvetta, jota on vuosikymmeniä nostettu myös energiatarpeisiin. Ja meillä on siellä puolivaltiollinen järjestelmä tätä varten. Ilmeisesti turpeen nosto pitäisi vuoteen 2023 mennessä Irlannissa täysin lopettaa ja sillä on vakavia vaikutuksia äh, tämän alan työpaikkoihin. Irlannin hallitus on ehdottanut kahta hanketta työntekijöille jatkossa, kun siirrytään pois turpeesta. Ensinnäkin hallitus on ilmoittanut hankkeesta, jolla palautettaisiin äh, suot ennalleen on myös vahvistettu, että tällainen työ tehtäisiin ja työpaikkoja siitä syntyy, mutta tähän tietysti liittyvät myös julkisten hankintojen säännöt ja avoin kilpailu on tässä ensisijaista. Hallitus on myös ilmoittanut, että se aikoo uudelleen kouluttaa näitä työntekijöitä uusille aloille. Nämä uudelleenkoulutushankkeet kun kyse on henkilöistä, jotka ovat tehneet ikänsä samaa työtä, tulee olemaan haastava hanke. Kaikki tietävät, että uudelleen kouluttaminen näin vanhojen työntekijöiden suhteen voi olla hyvinkin vaikeaa. No sitten, koska meillä on julkisten hankintojen sääntöjä, vaikkakin näitä työntekijöitä sitten äm, uudelleen koulutettaisiin esimerkiksi remonttitöihin, niin kyllä tämä tulee olemaan todella iso haaste. On mahdollista, että nämä työntekijät sitten eivät pääsekään uusiin työpaikkoihin esimerkiksi näiden valtion tuki- ja julkishankintasääntöjen takia. Kun halutaan tällaista oikeudenmukaisen siirtymän mallia, jota kenties noudatettaisiin myös muilla alueilla, Pohjois-Irlannissa ja laajemminkin EU-ssa, niin sitten meillä on todellakin syytä olla huolissamme. Vihreän kehityksen ohjelmassa joulukuussa todettiin, että tarkistetaan näitä valtiontukisääntöjä, jotta mutta selkeytetään tavoitteita veden kehityksen ohjelmassa. Miten aiotte uusia näitä sääntöjä komission jäsen ja voitteko ottaa huomioon minun huoleni ja irlantilaisten työntekijöiden huolet, joista juuri äsken kerroin. Kiitos. Thank you. So, uh, I give you the floor. Kiitos. Nyt saatte puheenvuoron 10-18 minuutiksi. Voitte vastata näihin kysymyksiin ja sitten käymme vielä toisen kierroksen. Merci, monsieur Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisat koordinaattorit. Lähden liikkeelle Peter Liisen kysymyksestä. Sehän liittyy ensinnäkin valtion tukiin ja vihreän kehityksen tavoitteisiin. Tämä minulla oli mielessä, niin kun puhuin siitä, että kilpailusääntöjä täytyy tarkastella uudelleen, kun huomioimme vihreän kehityksen ohjelman tavoitteet. Eli vastaan tähän kyllä. Puhun kollegani Vestagerin kanssa siitä, että kollegiossa meidän on tarkisteltava uudelleen kaikkia näitä sääntöjä. Ja sitten toinen kysymys, joka oli hieman teknisempi luonteeltaan. Nostitte esille kemian alan tuotteet, jotka ovat esimerkiksi käytössä muoviteollisuudessa. Ja viittasitte, jos nyt oikein ymmärsin, aivan erityisesti lyijyyn. Muistutan, että aiemmassa komissiossa annettiin ymmärtää, että muovissa lyijymäärää rajattaisiin. Tämä liittyy myös REACH-asetukseen ja tarkoitus on suojella kuluttajien terveyttä. Nämä toimet ovat tarpeen, jotta voimme huomioida ikään kuin menneisyyden taakan. Myös asiantuntijoiden kanta on hyvin selkeä. Eli jos näitä tuotteita, joissa on paljon lyijyä, tuodaan mukaan kierrätysketjuun, niin eh, sitten 27 tonnia lyijyä eh, voisi sitten päätyä tällä tavalla mantereellemme kierrätyksen kautta. Nyt parlamentin tehtävä on sitten päättää, pallo on ikään kuin parlamentilla, mikä on teidän reaktionne tähän. Me sitten seuraamme tilanteen kehittymistä tästä eteenpäin. Sitten toinen kysymys oli edustaja Jytelandilta, STstä. Ja kysymys, eikö niin? Kyllä. Te puhuitte sähköistämisestä, infrastruktuurista ja tarpeesta saada aikaiseksi paljon laajempi yleisinfrastruktuuri, sähköisiä ajoneuvoja ajatellen. Olemme puhuneet tästä paljon komission kollegiossa, erityisesti Timmermansin kanssa. Nämä asiathan kulkevat käsi kädessä. Aihe on aivan keskeinen. Kun puhuin rahoitusvolyymista, niin me puhumme valtavista summista, miljardeista – me olemme tietoisia siitä, miten valtava taloudellinen haaste tämä on. Me tarvitsemme totta kai julkisen ja yksityisen tahon välistä yhteistyötä, mutta olen täysin kanssanne samaa mieltä. Tämä ala on sellainen, jossa meidän on toimittava tarkasti ja valppaasti, jos haluamme päästä tavoitteeseemme. Näin olen voin yhtyä teidän analyysinne, kun kyse on niistä keinoista, joita voimme mobilisoida, ei pelkästään komissiossa ja jäsenvaltioissa, vaan on huomioitava kaikki alan toimijat. No sitten säännöt ja erilaiset normit. Harmonisointia totta kai tarvitaan. Tämä on tavoite, johon me pyrimme. Tämäkin liittyy REACHiin, jonka jo mainitsin. Me otamme huomioon eri alojen erityispiirteet luonnollisesti, mutta tavoitteena on edetä suuremman harmonisoinnin suuntaan sisämarkkinoille ja tästä minä olen vastuussa oman salkkuni kautta. Ja sitten kolmas kysymys, mikä se olikaan? Se tuli edustaja Nurva Turvallisilta äh, Renew-ryhmästä. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä äh, Foston hanketta kuvailitte sitä, että syntyi suorastaan niin suurta mielenkiintoa, että haluaisin tutustua se itsekin. Ja mainitsitte myös avoimen lähdekoodin hankkeen. Sehän on hieno hanke. Minäkin olen aikoinaan tukenut sitä kovasti. Ja se on edennyt hyvään suuntaan. Voin jo nyt sanoa, että kun totesitte, että vaikkakin ollaan Brysselissä, niin sitten ei viitata millään tavalla EU, niin tämä on aika lailla havainnollistavaa. Eli jos saan kutsun, niin kyllä menen paikan päälle ensi vuonna. Totesit, että on joitakin yrityksiä, jotka voisivat olla kiinnostavia meidän kannaltamme. Eli ja kyllä aion käydä siellä paikan päällä, voitte välittää tällaisen viestin, eli jos tämä järjestely vain onnistuu. Ja tiettyihin yrityksiin ei saa tietenkään olla liian läheistä suhdetta, niin kuin tiedätte. Ja sitten Suosikkisi kirjailijakin mainittiin, State of Economic Growth, äh, hieno kirja. Ja minkälaista kehitystä me pyrimme saamaan aikaiseksi? Tässä oikeastaan on kaksi tulkintaa, mitä voitaisiin esittää. Ensinnäkin tulkinta siitä, että on nämä murrokselliset teknologiat. Niistähän puhutaan. On puhuttu paljon digitaalisuudesta, se muuttaa käytöstämme ja tuotteita. Tätä kautta voimme analysoida myös talouden kehitystä. Sitten on myös suuria ekonomisteja, jotka ovat saaneet Nobelin palkintoikin esimerkiksi Charles Tirol. Hän on analysoinut tilannetta ja taloutta tämän uuden todellisuuden kautta. Ja sitten toinen seikka, joka kiinnostaa minua kovasti, on velkaantuminen eri mantereille ja eri valtioissa. Tätäkin tilannetta olen seurannut huolellisesti. Jos velkaantuminen on liian suurta, niin se voi vaikuttaa huomattavalla tavalla toimijoiden moraaliin, kuluttajien moraaliin, mielialoihin. Tässä nyt hieman mennään tämän valiokunnan toimialan ulkopuolelle, mutta meillä on ikään kuin menneisyyden velkaantumista taustalla. Ja jos me emme huolehdi siitä, että täytyy muistaa myös tulevaisuuden velkaantuminen, eli koko planeetan velkaantuneisuus myös tulevien sukupolvien kannalta. Meillä on nyt vihreän kehityksen ohjelma, jossa huolehditaan myös tulevaisuudesta, tulevista sukupolvista ja lapsista. Myös tämän takia meillä on moraalinen vastuu. Kenties tämä tulkinta voisi olla myös yksi mahdollinen. Meidän roolimme mukaista on ajatella myös näin. Meillä on totta kai taloudellinen vastuu. Meillä on otettava käyttöön sellaisia sääntöjä, että me tiedämme, miten voimme ottaa huomioon tämän tulevan velkaantuneisuuden, tulevan, tulevan vela, joka koituu, koituu sitten tulevan sukupolven maksettavaksi. Sitten oli kysymys edustaja Benjöltä. Te olette siellä. Teidän kysymyksenne siis sisältää monia aspekteja. On joitakin sellaisia, joihin voi hyvinkin yhtyä, joihinkin vähän vähemmän. Voin yhtyä siihen, että ensinnäkin ohjelmoitu vanheneminen liittyy kiertotalouteen ja olen kanssanne samaa mieltä. Se on otettava huomioon. Te puhuitte myös normeista, ja siitä, mitä voisi käydä rajoillamme. Minä itsekin olen puhunut näistä hiilisopeutus- eli hiiriveromahdollisuuksista rajoillamme, jotta voidaan välttää sellainen vääristyminen, joka mahdollisesti syntyisi ja joka vaikuttaisi kielteisellä tavalla teollisuuteemme. Eli kyllä me tätä tarkkailemme. Kysehän on kuitenkin suhteista, jotka ovat tärkeitä sitten vaikutukset kansalaisiin. Meidän täytyy kaikkia alueita luonnollisesti tukea. Kansalaiset eivät voi toteuttaa yksin tätä siirtymäkautta. Se pitää paikkansa. Sen takia meidän täytyykin kunnianhimoisesti toteuttaa tätä vihreän kehityksen ohjelmaa. Sitten kysymys laajeni myös näihin liberalismin dogmeihin on tapahtunut muutos, aivan niin kuin sanon. Euroopan täytyy toimia entistä suvereenimmin monilla aloilla, monella tekniikan aloilla. Puhuitte myös ainakin viitaten kriittisiin, kriittisiin resursseihin, vaikkakaan ette niitä suoraan maininnut. Meillä on esimerkiksi harvinaismetallit, jotka täytyy muistaa. Niitä tarvitaan myös tällä Euroopassa – vaikkakaan niitä ei ole juurikaan etsitty, sillä niitä on ollut niin helposti saatavilla muualta maailmasta. Sanon jälleen kerran, että me tarvitsemme entistä selkeämpiä sääntöjä, jotta markkinamme voivat siitä hyötyä. Esimerkiksi 5 g suhteen olemme todenneet selkeästi, tämä pätee myös muille aloille, että me tarvitsemme selkeitä sääntöjä, helppolukuisia sääntöjä, niin että ne, jotka haluavat ja voivat antaa oman panoksensa näille markkinoille, voivat sen tehdä, mutta kunnioittaa meidän määrittelemiämme sääntöjä. Sitten edustaja Jadot. Teidän kysymyksenne Teidän kysymyksenne siis käsitteli niin, euro 7 normia, standardia ja autoalan sääntöjen sopeuttamista. Sehän on tarpeen, kun ollaan siirtymässä polttoainetta käyttävistä moottoreista, lämpömoottoreista eteenpäin. Minun tavoitteeni, tähän varmasti voimme yhtyä, on se, että saamme nollapäästöisen ajoneuvon olen sanonut aivan selvästi, että komission jäsenenä, jonka olen vastuussa tästä alasta, tämä on minun tavoitteeni aivan selkeästi. Päästötön ajoneuvo. me olemme nyt siirtymävaiheessa ja katse täytyy suunnata pitkälle. Ja toisaalta on toimittava mahdollisimman nopeasti. Täytyy saada sellainen tavoite aikaiseksi, johon mahdollisimman monet voivat yhtyä johon kaikki voivat yhtyä. Oikeastaan nyt jo meillä on diesel- ja bensiiniajoneuvoja ja Tanska ja Espanja ja ilmeisesti myös Irlanti ja Alankomaatta. tavoittelevat vuoteen 2030-40 mennessä siihen, että, että näistä päästäisiin eroon. Ja suhtaudun tähän kehitykseen myönteisesti. Totta kai tässä siirtymävaiheessa tarvitaan tukitoimia. Ja pidän mielessäni myös sen, että sisämarkkinoiden periaatteita niin mm, myös täytyy noudattaa. Eli nämä kaksi seikkaa tähän asiaan vaikuttavat. Toivon, että teidän avullanne voin seurata tämän tilanteen kehittymistä. Mitä useampia meitä on tässä mukana, niin sen helpompaa on päästä niihin tavoitteisiin, joista tekin muistuttelitte. Päästötön ajoneuvo on todellakin meidän tavoitteenamme. Sitten edustaja Honda. Muistut sitten strategisista tavoitteista, autoalasta ja aivan oikein mainitsitte sen, että teräs on puolustusalalla korvaamaton aine. Meidän täytyy perehtyä tilanteeseen tällä alalla Euroopassa. Ja kun olemme keskustelleet tästä hiilirajaveromahdollisuudesta, niin olemme puhuneet nimenomaan terästeollisuudesta. Sitten tämä lisäksi on tietenkin esimerkiksi sementtiteollisuus. Se ei ole aivan saman luonteista teollisuuden alalla, mutta me tietysti lähdimme liikkeelle niistä kysymyksistä, jotka tekin mainitsitte, jotta saisimme aikaisiksi asianmukaisia toimenpiteitä. Meidän täytyy investoida teknologiseen innovaatioon entistä enemmän. Tämä on tietysti investointi asia, mutta se on myös meille mahdollisuus. Sitten valtion tuet ja julkiset hankinnat. Meillähän on tässäkin ole, olemassa olevia välineitä, joita voimme käyttää. Ja niitä käytetään, jos ne ovat tarpeen. Tämä aihe on sellainen, josta on nimenomaisesti keskusteltu jo komission kollegiossa. Sitten edustaja Wallisin kysymys. Te taidatte olla irlantilainen, eikö niin? Kun kuuntelin teitä, niin kyse ei ollut niinkään teidän aksentistanne, vaan äh, varmaankin tästä kysymyksen sisällöstä, joka liittyi turpeeseen ja turvesoihin. Tämä on juuri sellainen esimerkki tapaus, jossa tarvitaan oikeudenmukaista siirtymää ja tukitoimia. Te muistutitte, minkälaisia ulottuvuuksia tähän kysymykseen liittyy. Meidän on pidettävä mielessämme se, että työntekijöitä, jotka toimivat tietyillä aloilla, siirtyy uusille aloille tämän oikeudenmukaisen siirtymän kautta. Ja täytyy huomioida, että täytyy olla mahdollisuus tarjota tukea ja on huomioitava kapasiteetti, joka meillä on komissiossa toimia. Muistutan, että tämä rahasto on kuitenkin huomattava 100 miljardia euroa huomattava summa. Ja on todettu, että juuri tämän tyyppisissä tapauksissa, joihin tekin viittasitte, on otettava huomioon tietysti toiminta-ala ja kaikki ne ihmiset, jotka ovat työelämänsä ajan toimineet kyseisellä alalla. He tarvitsevat koulutusta ja on löydettävä asianmukaisia ratkaisuja, tarpeenmukaisia ratkaisuja näihin erityistapauksiin. Juuri näistä syistä on aivan erityinen rahasto luotu ja perustettu. Samanaikaisesti kun ilmoitimme tästä suurhankkeesta, jonka tarkoitus on nimenomaisesti auttaa näissä kuvailemissanne tilanteissa. Kiitos puheenjohtaja. We are going to move to the... Kiitos. Sitten toinen kysymyskierros. Pitäkää kiinni minuutin puheajoista, koska meillä on noin 20 minuuttia aikaa jäljellä tälle keskustelulle. Jos haluamme, että komission sen voi myös vastata, niin sit siinä tapauksessa täytyy jättää vielä lopuksi vastausaikaa. EPP Ester Delange, olkaa hyvä. Commissioner, in your introduction you... Kiitos komission jäsen, te puhuitte globaalista johtajuudesta, vihreästä, teknologisista ja vihreistä voittajista. No EPPlle voittajat, voittajia eivät eh, nimitä poliitikot tai muut, vaan ne kasvavat kilpailusta. Tätä tämän kilpailun täytyy kuitenkin olla oikeudenmukaista. Te puhutte paljon valtion avusta. Meillä tämä ei nyt ole oikea kuva. Alankomaissa meillä oli vihreän julkisen liikenteen tarjouskilpailu vihreän kehityksen ohjelman puitteissa. Ja lopuksi kävi ilmi, että yritys, joka voitti, tulee rakentamaan nämä sähköbussit Kiinassa, jossa suurin osa, maista saa, äh, jos suurin osa yrityksistä saa valtionapua. Joten kysymykseni äh, teille me olemme vakuuttuneita siitä, että jos vihreän kehityksen ohjelma tarkoittaa sitä, että me ostamme kaikki vihreät palvelut ja tuotteet Kiinasta, niin se ei toimi. Siksi ei pidä puhua vain valtion avusta, vaan pitäisi puhua myös julkisista hankinnoista. Kykenemmekö me jättämään julkisten hankintojen ulkopuolelle sellaisten maiden yritykset, jotka eivät päästä meitä niiden maille. Meillä täytyy olla myös välineitä dumppausta vastaan. Muistatte, mitä tapahtui kiinalaisille aurinkopaneeleille, joten oletteko te halukas tekemään myös konkreettisia lainsäädäntöehdotuksia esimerkiksi julkisista hankinnoista? Kristel Schaldemose, SD. Herr Kiitos eh, puheenjohtaja. Kiitos siitä, että olette täällä tänään. Ensinnäkin olen iloinen, kun kuulin, että sinusta olisi hyvä ajatus, että Hollanti ja eh, Tanska ja muut maat, jotka haluavat kieltää dieselin ennen 2030, että saamme siihen mahdollisuuden. Kiitos siitä. Mutta luit, sanoit kuitenkin, että meillä täytyy olla kilpailutilanne, joka on oikeudenmukainen eurooppalaisille yrityksille. Minusta parasta, mitä me voimme tehdä eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle maailmanlaajuisesti, on se, että olemme kunnianhimoisia ja asetamme korkeat tavoitteet. Olisiko mitään mahdollisuutta nopeuttaa euro 7 standardeja autoille? koska jos te teette lainsäädäntöehdotuksen vasta 21 tai 22, niin silloin se menee liian hitaasti. Meidän täytyy olla kunnianhimoisempia ja myös antaa mahdollisuus äh, toimia nopeammin niin, että voidaan mahdollistaa se, että kyetään toimimaan kilpailuympäristössä. Renewn edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja komissaari Ranskaksi teille. Haluaisin ottaa yhden kysymyksen, joka kuuluu teidän tekoäly ja miten se terveyden terveydenalalle. Niin Kuten tiedätte, massadatan ja tekoälyn käyttö ihmisgenomiin perintään on edistänyt erityisesti lääketiedettä, erityisesti miten hoidetaan syöpä ja miten ennakoidaan tiettyjä sairauksia. Tällaiset mahdollisuudet liittyvät läheisesti niitä ne voidaan käyttää myös väärin. Ne voivat johtaa syrjintään, mitä tulee työllisyyteen tai vakuutuskysymyksissä, mutta hiltaiset tutkimukset osoittavat myös, että tätä kautta voidaan ennakoida uuden tyyppisiä käyttäytymisiä ja aivan erityisesti sosiotaloudellinen tausta, aika jopa seksuaalinen suuntautuneisuus. Tämä käyttö, jota pitäisin vääristyneenä, tuntuu avaavan uuden väylän teknologiselle ähm, perinnön muokkaukselle. Miten aiotte löytää oikean tasapainon uusien teknologian riskien ja mahdollisuuksien välillä? Mahdollisuudet ovat kiistattomia, erityisesti mitä tulee terveydenhuoltoon. Kiitoksia. Merci for EPP. Kiitos EPP Alina Dott. Dear Commissioner. Kiitos arvoisa komission sen. Kiitos siitä, että olette valiokuntamme vierana. EUlla on hyvin dynaamista teollisuutta ja sillä on keskeinen rooli taloudessamme. Yksi tehtävistä ne on varmistaa, että kaikki teollisuuden osat Euroopassa voivat antaa oman panoksensa ja pääsemme ilmastoneutraaliin teollisuuteen vuoteen 2050 mennessä. Pian esittelette uuden eurooppalaisen teollisuusstrategian. Minusta tämä voi tarjota meille hyvän mahdollisuuden puuttua ilmastonmuutoksen haasteeseen, luoda korkealaatuisia työpaikkoja ja investoida vihreään teknologiaan. Näin ollen se on ennakkoehto sille, että voimme varmistaa, että vihreä siirtymä ei johda hiilivuotoon ja työpaikkojen menettämiseen. Näin ollen minun mielestäni on oleellista, että vihreän kehityksen ohjelma yhdistetään vahvaan teolliseen strategiaan, joka saa tuekseen myös tarvittavat investoinnit. Kysyisinkin teiltä, miten EUn teollisuusstrategia voi puuttua tai käsitellä äh, ilmastonmuutosta ja samanaikaisesti huomioida jäsenvaltioiden ja EUn kilpailukyvyn? Kiitos. Grise. Catherine Grise, IDE. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, komissaari te hiljattain käsittelitte maahanmuuttoa puhtaasti taloudelliselta kannalta. Tämä nämä, tämä lukunäkemys ei ota huomioon ympäristökysymyksiä tällaista ilmiöstä. Mitä, siitä, mitä se tarkoittaa ympäristölle? Tarkoittaa suurempaa tuottoa, kulutusta, suurempaa saastumista myös. Sitten tarvitaan myös enemmän infrastruktuuria ja asuntoja. Ja tämä tarkoittaa, että yhä enemmän betonia maaperään ja sitten näin ihmisen jälki maaperässä on suurempi Pariisin sopimus on asettanut rajansa, ei voi puoltaa globaalia ja ympäristötoimintaa ja sitten yhdistää nämä kaksi asiaa taloudelliseksi malliksi. Maahanmuutto kannustaa tuottavuuteen ja se ei ole järkevää ympäristön kannalta. Joten miten voidaan toisaalta edistää demografiaa, joka palvelee kasvua ja toisaalta halutaan väittää, että suojellaan ympäristöä. Kiitoksia. Tämä aihe nyt ei ihan täysin kuulu ympäristövaliokunnan toimialaan. Äh, sitten SD Alexandra Moretti. Si, grazie presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, niin kuin kaikki me, kun kuulimme vahvistuksen siitä, että tämä uusi vihreän kehityksen ohjelma on tämän komission kunnianhimoinen hanke ja parlamentin kunnianhimoinen hanke me olemme määritelleet hyvin merkittävän tavoitteen. Me haluamme tämän uuden eurooppalaisen unelman toteuttaa. Eli haluamme, aivan niin kuin te määrittelitte, tulla tärkeimmäksi vihreäksi toimijaksi maailmanlaajuisesti. Tämä tarjoaa meille valtavat mahdollisuudet ja se on koko tulevan sukupolven haaste. Te puhuitte vihreästä teknologiasta, puhuitte myös vihreän eh, teknologian suvereeniudesta se vaatii tutkimusta ja innovointia. Miten te aiotte edistää ja tukea koulutusta ja tutkimusta? Ja sitten kestävä liikkuvuus. Me tarvitsemme ennen kaikkea sitä, että virallista ja epävirallista toimintaa edistetään. Kansalaisia ja kuluttajia on koulutettava. He tarvitsevat tukea silloin, kun he tekevät valintojaan autot täytyy suunnitella ei niinkään ähm, ikään kuin tuotteena, äh, tavarana, vaan palveluina. Eli miten aiotte tällä alalla toimia, jotta pääsemme kunnianhimoisiin tavoitteisiin? Kiitos. Thank you for the Greens, Bas Eichhout, Vihreät. Commissioner. Kiitos komission jäsen. Olen täällä teidän oikealla puolellanne. No vasemmalla yleisölle. Niin, äärivasemmalla. No, tämä nyt sitten on pois minun puheenjohtani. Tämä vihreän kehityksen ohjelma, päätöslausuma, joka hyväksyttiin, Meillä on hyvin tärkeää, että me sanomme, että EU tulee vähentää päästöjalanjälkeä totaalisesti. Millä tavalla te saatte jalanjäljen siis niin kuin resurssien jalanjäljen vähentämisen mukaan agendaan. Ja toisekseen me haluaisimme myös tällaisen myrkyttömän kiertosyklin materiaalille. Eli non-toxic, myrkytön, on jäänyt huomioimatta tässä, koska komissiohan on ollut, että tämä pääosasto on ollut kaikkein eniten oikeudessa. Nyt on kysymys PVCstä, sitten oli kysymys hormonihäiritsijöistä ja niin edelleen. Miten voitte varmistautua siitä, että saadaan myrkytön tuotteiden kiertokulku? Kiitos. Kiitos. EPP, edustaja Spiraki, olkaa hyvä. Kiitoksia. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia. Niin tässä olen nyt ympäristövaliokunnassa, mutta meidän toimivaltuuteemme kuuluu myös kansanterveys, joten keskittyisin teollisuuspolitiikkaan ja kysyisin teiltä, yritättekö ryhtyä aloitteisiin, jotta voidaan puuttua lääkevajausongelmaan ja syihin, miten voidaan varmistaa kestävä hoito ajatellen kaikkia potilaita. Sitten vielä valtion tuet erityisesti, mitä tulee eläketeollisuuteen, varmasti tunnette, ette ehkä tiedäkään, mutta, mutta meillä on ongelmia terveyssektorilla suhteessa kolmansiin maihin, joilla on tällainen niin sanottu kilpailullinen ver- komparatiivinen etu. Again. ECR, edustaja Vandra, edelleenkin, jollei sitten jotakin muuta ei. SDstä. Halusitteko käyttää puheenvuoroa? Olkaa hyvä. The right to do so. Twice. <laughs> Kyllä, teillä on tähän oikeus kaksi kertaa. Kiitos. En saanut vastausta toiseen kysymykseeni, eli luvallanne nostan asian uudelleen esille. Monille meistä tämä energia muutos on aivan mahdotonta, kun ajatellaan ydinenergia. Peter Liise viittasi valtion tukeen ja muihin, mutta haluaisin nyt teiltä vastauksen, kun kyse on valtion tuesta ja ydinenergiasta. No niin, ähm, Kiitos äh, puheenjohtaja. homma toimii myös ilman ydinvoimaa. Saksassa se hoituu oikein hyvin. Muutama kysymys komissiaiselle. Hienoa, että olette täällä. Meillä on paljon sektoreita, jotka on sähköistettävä, mutta emme me kuitenkaan kykene kaikkea sähköistämään. Ja niille sektorille tarvitsemme sitten vetyä, varsinkin vihreätä vetyä. Me olemme kuulleet tänään paljon, mutta emme kuitenkaan mitään konkreettista. Siksi kaksi konkreettista kysymystä. Onko komissiolla jo lukuja siitä, että tarvitaan vihreää vetyä Euroopan teollisuudelle vuosille 2030, 40 ja 50. Ja haluaisin myös tietää, mihin toimenpiteisiin komissio ja te komission jäsenä ryhdytte, että saamme mahdollisimman nopeasti vihreää vetyä markkina, markkinoille markkinakykyiseksi ja että siirrytään maakaasusta vihreään vetyyn ja että investoinnit kaasu putkiin olisi sellaista, että sitä voitaisiin käyttää myös vety varten, niin että me emme joutuisi käyttämään kaasua liian kauan tällaisena korvaavana aineena. For Renew, Irena Joveva. Kiitos Irena Joveva Renew-ryhmästä. Uh, for successful incorporation in new generation. Kiitos. Kun kyse on uuden sukupolven teknologiasta, esimerkiksi tekoälystä, niin Euroopan on investointava tutkimukseen ja infrastruktuuriin, jotta ympäristöpolitiikan vaikutuksia voidaan tehostaa. Meidän on luotava perustaa sille, että saamme teollisessa strategiassa uh, vastatuksi myös ympäristöhaasteisiin. Me tarvitsemme tälle perustaa eli data-aluetta ja uusia sääntöjä mm, datan yhteentoimivuuden edistämiseksi. Tämä liittyy hyvin moniin eri aloihin. Datan on oltava avointa myös yrityksille ja tutkijoille, mukaan luettuna pk-yritykset, jotta kasvu ja innovointi onnistuu. Voisitteko arvoisa komission sen selittää, mikä on eurooppalainen strategia jotta saisimme aikaiseksi datan sisämarkkinat, jotka olisivat kattavat ja hyvin toimivat niin, että kaikilla aloilla voitaisiin tätä dataa käyttää äh, vapaassa, äh, anonyymissä muodossa ja sitten teknologian kehittäminen sekä julkisella että yksityisellä sektorilla edistyisi. Miten pääsemme johtoasemaan kilpailukyvyn kannalta Euroopassa ja varmistamme, että saamme teknologian kehitystä ja tuloksia aikaiseksi vihreän kehityksen ohjelman mukaisesti ja samanaikaisesti pitäisimme kiinni eettisistä säännöistä, mitä toimia vaaditaan, jotta tähän päästään. Kiitos. EPP. Kiitos. EPP Stanislas Polčak. Děkuji, pane předsedo. Já bych se s dovolením dotázal eh, na otázku jednotné... Kiitos, eh, puheenjohtaja eh, kysymys, benchmark-kysymys. Vihreän kehityksen ohjelma on toki tärkeä, mutta meidän on analysoitava sen kaikki vaikutukset markkinoille, yrityksille ja kuluttajille. Mutta se, mitä te sanoitte, että pitäisi maksaa kahteen kertaan, tämä on herättää huolta. Sitten vielä kysymys näistä kaksinaistandardeista. Tästä puhuttiin jo edellisellä kaudella täällä valiokunnassa. Aikaisempi komissio teki askeleen eteenpäin tässä asiassa, mutta meille tämä on hyvin tärkeä asia ja vaikuttaa siltä, että markkinat Euroopassa on jaettu kahteen osaan, itään ja länteen. Ja Siihen liittyy myös tämä esimerkiksi elintarvikkeiden kaksinaistandardit. Tuntuu siltä, että tässä mitataan kahdella taulukolla. Lännen kansalaiset saavat parempia elintarvikkeita ja itäpuolella asuvat saavat sitten heikompilaatuisia elintarvikkeita. Ei sillä ole tekemistä äh, elintarviketurvallisuuden kanssa, vaan laadun kanssa. Okay, the last question, uh... Viimeinen kysymys. Edustaja Kokaliskuesta. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puheenjohtaja, että otat tämän. En ole ihan varma, että tässä, tässä ajassa kaikki nopeutuu nopeasti ja sitten on tämä ilmasto, hätätila, kolli, joka, kello, joka käy avautta. Siis, ja siis tämä suuri muutos, ehkä 25 vuotta, sukupolven mittainen siirtymäkausi vähän liian pitkä. Miten saadaan tällaisia tärkeitä investointeja esimerkiksi vaikka maakaasuun, ja sitten toinen kysymys, mitä olette mieltä taloudellisista mahdollisuuksista, jotka liittyvät sopeutumiseen? Kiitoksia. Kiitoksia. Virallisesti meillä on nyt kaksi minuuttia aikaa. Voin antaa hiukan enemmän teille aikaa. Viisi, seitsemän minuuttia. Voitte vastata. De manière synthétique. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer d'abord. Merci. Yritän mm, Kiitän tästä hyvästä keskustelusta. Panin ylös kaikki nämä kysymykset. Jos en pysty vastaamaan, niin ehkä pystyn sitten vastaamaan kahden kesken jatkossa, koska kaikki olivat tärkeitä asioita. Ehkä lähden liikkeelle tästä viimeisestä. Investointi Ja täytyy olla tavoitteiden tasolla. Tietysti tänään puhuttiinkin tästä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto mutta mitä tulee komissioon ja kollegioon, herra Gentiloon, niin me yritämme miettiä mekanismeja, joiden kautta saataisiin paljon kunnianhimoisempia investointeja, erityisesti käyttäen vel- pitkäaikaisia, hyvin pitkäaikaisia velvoitteita, joissa hyödytään tämän päivän, hyödynnetään tämän päivän matalaa korkotasoa, joka on edullista. Joten me työstämme välineitä, joiden kautta saadaan hiukan vauhtia tähän ja voidaan nopeammin saada aikaa tämä siirtymävaihe. Niin kuin sanon, tässä on kyse mittavasta hankkeesta todellakin ja siinä tarvitaan varojen hyväksi käyttöönottoa kaikilta eri taholta. Olemme tästä tietoisia ja pitää mennä pidemmälle kuin mitä on tähän mennessä esitetty. On keinoja, joiden kautta tässä voimme näin toimia. Haluan tähän aikaisempaan kysymyksen Ei ole mitään, komissiolle mitään eroa eh, pohjoisen etelän kansalaisten välillä. Esimerkiksi lentarkkeuden kohdalla tietenkään ei voida hyväksyä tällaista, mistä te puhuitte, ja otan sen huomioon toimivaltuuksien valossa. Sitten yksi kysymys, ydinvoima. Sitähän puhuttiin parikin kertaa, ette taida nyt kuunnella minua. Pelkään, että menee ohi korveen kolmannekin kerran. Nyt puhuu tässä ydinvoimasta. No niin, hyvä. Kiitos. Nyt kysymyksen esittäjä kuulee. Tämä on tärkeä kysymys. Ydinvoima, ydinenergia on merkittävä energianlähde monissa EU-maissa. Tietysti sitä pidetään siirtymävaiheen energiana, jotta saavutetaan tavoite. Tällä hetkellä tämä kuuluu jäsenvaltioiden vastuulle, päätösvaltaan eikä EUlle päätökset ydinvoimasta. Sitä siis pidetään todellakin yhtenä energiavälineistön kohtana, mutta pitkällä aikavälillä pyritään saamaan aikaan puhdasta äh, energiaa, hiilivapaata energiaa. Ja se otetaan huomioon omana energianlähteenään. Sitten tekoälystä ja datasta. Tästä tuli monia kysymyksiä. Alue, joka on todella olennaisen tärkeä, jotta ei huku aikaa, niin voi palata tähän asiaan jatkossa, että puhutaan datasta ja tekoälystä. Me käsittelemme tiedotetta tästä asiasta ja puheenjohtajan kanssa haluamme kokonaisvaltaisen vision komission kannasta koskien tätä strategiaa, mitä tulee datan kulkuun, ja mi- miten saadaan käyttöön huomattava määrä tietoja, erityisesti julkisia tietoja, mutta ei pelkästään. Joten tässä on todella iso työrupeama meneillään, ja jos teille sopii, niin yksityiskohtaisemmin palaamme siihen sitten myöhäisemmässä vaiheessa. Uskon, että kysymykset, joita teitte, ovat täysin harmoniassa sen suhteen, mitä me olemme tekemässä, eh, mitä tulee innovaatiokysymyksiin, etsin kysymyksiin, edistykseen, tutki, tutkimuskapasiteettiin. Dataahan pitää tuottaa erityisesti Euroopassa ja minä toivon, että suurin osa algoritmeista käsittelee näitä eurooppalaisia tietoja Euroopan mantereella vielä. Oli muitakin kysymyksiä. Niin, vedystä, vihreä vety. Minulla vastausta teidän lukuihinne, pyydän anteeksi, ei täsmällistä vastausta mutta välitän ne jatkossa, mutta en tunne tällä hetkellä näitä lukuja. Otan selvää ja välitän ne teille. Joka tapauksessa ne tulee välttämättömiin toimiin, niin kuin sanoin, haluan alkaa hankkeen vedystä. Se on konkreettinen yksi tekijä. Henkilökohtaisesti uskon todellakin tähän toimintaan. Ja mielestäni tämä on strateginen alue, joka vastaa moniin kysymyksiin liikenteessä, liikkuvuudessa ja kaikkeen muuhun, joka tähän liittyy. En puhu nyt näistä luvuista ja pyydän anteeksi. Välitän ne myöhemmin teidän tietoonne. Sitten puhuttiin ei-toksisista elementeistä tai aineista. Tässäkin on ennen, jälkeen tilanne. Tässä tulee olemaan hyvin selkeät, selkeät säästöt, säännöt voimassa. Tärkeä elementti, me haluamme selkeät säännöt, hyvin tärkeä kysymys, ja siitä on jo muuten puhuttu. Ja palaamme näistä, tässäkin asiassa tänne valiokuntaan jatkossa. Rouva Moretti taisi esittää kysymyksen tutkimuksesta. Ne olette ihan oikeassa. Tällainen koko mantereen mobilisaatio tutkimuskohdalla on todella olennaisessa roolissa. Euroopan tutkimus on merkittävässä roolissa. Tämä on koulutuksesta työtä. Toivon, että parlamentti tulee tukemaan monissa rahoituskeskuksissa meitä tässä, jotta saadaan tutkimusbudjetti aikaan ja pidetään siitä kiinni entisessä on ainakin. Kaikki ohjelmat, jotka ovat olemassa Niin sama kohta, joka liittyy tietysti vierakehitysohjelmaan. Me tulemme kiinnittämään tähän huomiota, huomiota, huomiota, koska pyrimme budjetin kautta vastaamaan näihin teidän sitten ongelmakohtiin, jotka olivat varsin legitiimejä. Sitten tuli kysymys yhdeltä kollegoltanne, kollego, kollegaltanne. Alankomaalaista. Ja autoista niin kuulinkin, että osiltaan kaupat tehtiin Kiinan kanssa, Kiinan kanssa ja ehkä nämä normit eivät ole ihan samat kuin meillä, mikä että täällä on käytössä, se on tietysti ilmeinen ongelma, joten tulen palaamaan tähän kysymykseen, että löydetään ratkaisu ja välineet asiassa kaupan puolustuskeinot, joita meillä on käytössä. Tämä on tapaus, joka todella kiinnostaa minua. Aion tutustua siihen. Se saattaa olla ongelmallinen kysymys. Ensinnäkin, kun ajatellaan että välineistä, joka meillä on käytössä, me voimme ottaa käyttöön jotakin näitä välineitä. Tässä tapauksessa otetaan selvää siitä. Sitten vastavuoroisuus julkisen hankkeiden hankintojen markkinoilla. Tässä tämä on tainnut jäädä jumiin patitilanteeseen neuvostossa, mutta tietenkin yritän edistyä tässä asiassa yritetään saada tämä asia jälleen liikkeelle. Ja sitten tässä tietyssä tapauksessa, mitä tulee tämän päivän sääntöihin, VTO-sääntöihin, kiitoksia, että välitit tämän meidän tietoisuutemme. Otan selvää välineistä ja puhun sitten Phil Hoganin kanssa asiasta. Je crois que j'ai à peu près global... Nyt globaalisti, vaikka en kaikille tietenkään vastannut, ja oli tämä ongelma muu maahanmuutosta. Me tarvitsemme siis tässä päät, toimivaltaisuutta ja meidän pitää tätä kautta päästä tavoitteeseen. Näitä päätöstoimivaltoja saadaan yhä enemmässä määrin. Kun ajatellaan 460 miljoonaa Euroopasta, niin meidän pitää ottaa huomioon kasvukysymykset Euroopassa ja meidän pitää tätä kautta varmistaa edistyksemme myös sosiaalisessa mielessä sitten demografinen suuntaus jatkossa on laskettu, että euh, jatkossakin 450 miljoonaa eurooppalaista tietysti pyritään tähän nolla päästöihin, mutta kyse on myös koko mantereen kilpailukyvystä vuoteen 50 mennessä. Siis väestötilanne on tämä, mikä sanoin. Kiitoksia ja voin jatkossa vastata sitten niihin kysymyksiin, joihin tänään en pystynyt ajan puutteessa vastaamaan. Merci beaucoup. Euh, Pidämme minuutin tauon ja sitten jatkamme kokousta kuumalla aiheella ECDC. So, we are going to... Me jatkamme kokousta. Ennen kuin menemme tautinehkäisy- ja valvontakeskuksen johtajan kuulemiseen, arvoisa johtaja, haluaisin ilmoittaa muutaman seikan esityslistaan liittyen. Tärkeä ilmoitus on se, että Brexitin jälkeen, kun brittikollegat ovat nyt lähteneet. Valiokunnan koostumus, numeraalinen koostumus on muuttunut ja tämä on hyväksytty myös täysistunnossa. Envi-valiokunta koostuu nyt 80 yhdestä jäsenestä, eikä 76 niin kuin aiemmin. Nythän prosessi on vielä kesken. Meillä on jo numerinen kokoonpano tiedossa, mutta ei vielä jäsenten kokoonpanoa, joka sitten virallisesti hyväksytään ensi viikolla Strasbourgissa. Jokunen poliittinen ryhmä on pyytänyt sitä, että lykättäisiin äänestystä, joka oli ohjelmassa tälle päivälle. Suostuimme siihen, että äänestystä lykätään. Me äänestämme sitten ohjausjaksosta ja lausunnosta tästä ohjausjaksosta heti sitten, kun Meillä on Envi-valiokunnan uusi kokoonpano kasassa ja kaikki täysjäsenet on sitten hyväksytty Strasbourgissa. Tämä oli ensimmäinen ilmoitusasia. Veronique Trier-Lenoir pyysi minua myös toteamaan, että meillä on vieraanamme täällä vierailijaryhmä auvergne honalpin departementista. Ovatkohan vieraat vielä paikalla vai lähtivätkö jo? No, he olivat joka tapauksessa hyvinkin tervetulleita vieraksemme tänne ympäristövaliokuntaan. Nyt voimme mennä toiseen tämän päivän kuulemiseen näkemysten vaihtoon Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen johtajan kanssa. Kyse on vuosittaisesta näkemysten vaihdosta, mutta nyt totta kai tämä tapahtuu aivan erityisellä hetkellä, kun muistamme, mitä koronaviruksen suhteen on tapahtunut. Pyytäisinkin ECDCn johtajaa keskittymään pääasiassa, en tietenkään ainoastaan, mutta pääasiassa koronavirukseen ja tilanteeseen tällä hetkellä. Ja mikä on teidän arvionne uhkatahosta, tasosta Euroopassa ja onko tilannetta käsitelty asianmukaisesti? Tietysti tässä on EU-taso ja globaali taso. Voisitteko käyttää osan ajasta myös muihin aiheisiin. ECDC hän ei käsittele vain ja ainoastaan koronavirusta. Kiitos arvoisa johtaja, että olette paikalla. Tämä kuuleminen todellakin tapahtuu hyvin ajankohtaisesta aiheesta. Ensin teillä on alustuspuheenvuoro ja sen jälkeen kysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja siitä, että kutsuitte minut tähän keskusteluun tänään Envivaliokuntaan. Haluaisin erityisesti kiittää myös meidän uutta yhteysmeppiämme Anna Koplinskaa sekä niitä kahta parlamentin edustajaa meidän hallintoneuvostossamme. Toivottaisin heidät myös tervetulleeksi Sofia Masaia Kukovic ja Marlena Kukopa. Hyvät naiset ja herrat, tämä vuosittainen kuuleminen, kuten puheenjohtaja sanoi, keskittyy tiettyyn aiheeseen. Haluaisin kiinnittää teidän huomiotanne kuitenkin siihen tosiasiaan, että vaikkakin me nyt keskitymme koronavirukseen, niin muut virukset ja bakteerit, jotka aiheuttavat äh, uhan ihmisten terveydelle, eivät uinu. Joten voin varmistaa ja vahvistaa teille, että niitäkin valvotaan. Kuten ehkäpä kun viime vuonna, kun me äh, julkistimme, laatimme neljä riskiarviointia koronaviruksesta ja kolme muuta. Kahdessa oli kysymys patogeeneista, jotka ovat antibioottiresistenttejä, jotka ovat hyvin tärkeitä asioita, näitä muita uhkia, jotka esittelen tänään. Tekninen ongelma. To fix it. Okay, I would like to... Haluaisin kiinnittää teidän tänne hieman historiaan ja muistuttaa vuodesta 2003. Silloin me keskustelimme toisesta koronaviruksesta, nimittäin SARS-viruksesta. Ja se oikeastaan käynnisti ECDCn perustamisen. Tänään 15 vuotta myöhemmin tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksessa on 280 henkilökuntaa jäsentä 26 EUn jäsenvaltiosta ja budjetti vuosittain tänä vuonna on 16,5 miljoonaa. Ja luonnollisesti me puhumme nyt tästä uudesta koronaviruksesta. Koronavirukset identifioitiin jo kauan sitten 1960-luvun puolivälissä ja ne ovat tunnettuja ihmisille ja monille e, eläimille. Vuonna 2003 meillä oli jo kaksi uutta koronavirusta patogeneina ihmisille SARS-koronavirus ja 2012 MERS-koronavirus. E, koronavirus 2019 joulukuussa identifioitiin äh, siis koronavirus, joka oli uusi, äh, uudenlainen ja sitä ei oltu ennen löydetty ihmisissä. Uusien virusten äh, puhkeaminen ihmisten joukossa ovat aina äh, huolestuttavia, varsinkin kun viruksesta tiedetään vähän, kun ei tiedetä, mitä se leviää ihmisten kesken ja minkälaisia äh, tulehduksia, infektioita siitä syntyy ja kuinka niitä hoidetaan. Onko tekninen ongelma ratkaistu? Ei, okei. Okay. No, äh, indikaattorit meidän hätäkeskuksessa, jota me juuri pyöritämme nyt, on tasolla kaksi kansanterveystyössämme. Kakkonen on korkea. Meillä on kolme tasoa. Tällä hetkellä me työskentelemme kahdessa vuorossa, joten on mahdollista vielä työskennellä, nostaa sitä kolmanteen vuoroon kolmeen vuoroon. Nyt on todellakin ikävä, jos sen voi näyttää teille näitä kuvia, koska olisin halunnut näyttää teille kartan. Huomautus mikrofonin ulkopuolelta. No ehkäpä näytän sen myöhemmin. Halusin vain äh, ajantasaistaa teille tästä aamusta lähtien. Meillä on 17 383 äh, tunnistettua koronavirusta ja 362 kuollutta. Enemmistö näistä on raportoitu Kiinasta ja kaikki kuolemat ovat tapahtuneet Aasiassa 361 Kiinassa ja yksi Filippeneillä. Euroopassa meillä on tällä hetkellä 25 tapausta, 21 EU:ssa, kaksi eh, Isossa Britanniassa ja kaksi eh, Venäjällä. No, näytän teille nämä kuvat myöhemmin, koska silloin te näette tämän sivun, joka on erityisesti nyt luotu, ja me ajantasaistamme siinä informaatiota päivittäin. Ja varmistamme myös, että tämä informaatio menee myös suurelle yleisölle, ei ainoastaan terveysalan ammattilaisille. Meidän riskiarviointimme perustuu siihen, että kommunikoimme ammattilaisten lisäksi myös muulle yleisölle. Meillä on paljon mediayhteyksiä, joissa me yritämme välittää viestiä. Nykyinen tilanne EU:ssa 21 tapausta. Tavoitteena on todellakin estää tai siis pitää luku samana ja estää taudin leviäminen. Kollegat ja jäsenvaltioissa tekevät tämän diagnostisoimalla mahdollisimman varhain nämä tapaukset, asettamalla heidät karanteeniin ja identifioimalla kaikki yhteyshenkilöt tai henkilöt, joita nämä ovat tavanneet ja sitten harjoitetaan seurantaa läheisesti. Näin on tehty näiden 21 tapauksen kohdalla. Meillä on kahdeksan Euroopassa, Saksassa, yksi Ranskassa. Kaikki muut ovat tuotuja sairastumisia tavallaan, joten tällä hetkellä tilanne Euroopassa on todellakin hallinnassa. Tavoitteena ECDCllä on auttaa maita estämään taudin leviäminen. Ja se materiaali, jota tuotamme, on ö, tarkoitettu nimenomaan siihen. Joten nämä neljä riskinarviointia, jotka mainitsin, ö, yksi niistä, viimeinen niistä julkaistiin 31. tammikuuta. Siinä on määritelty myös ö, tavallaan tapahtumia tu, tai nämä tapaus, miten se raportoidaan, mihin otetaan yhteyttä siinä, liittyy, siinä on mukana myös teknisiä asiakirjoja, joiden pitäisi auttaa sitten jäsenvaltioita harmonisoidummalla tavalla. Sillä millä tavalla ohjata epäilyt tapaukset testattaviksi, miten identifioida kontaktihenkilöitä, miten kohdella, hoitaa sitten näitä yhteyskontaktihenkilöitä ja sitten viimeisin oli nyt viikonloppuna, jossa oli kysymys valvontamenetelmistä. Me olemme julkaisseet myös laboratorioille ohjeet siitä, kuinka raportoidaan uusista koronaviruksista. Ja sitten me olemme tehneet myös laboratorio tutkimuksia tietääksemme, mikä tilanne maissa on ja nähdäksemme, ovatko jäsenvaltiot kykeneväisiä myös identifioimaan tämän viruksen, joka on siis lähtökohta koko tässä strategiassa. En ole nähnyt vielä lopullisia tuloksia, mutta eh, sikäli mikäli kun tiedämme, niin maat kykenevät eh, tunnistamaan, identifioimaan nämä. Ja viidessä jäsenvaltiossa on laboratorioita, jotka ovat hallukkaita eh, tutkimaan myös muiden maiden näytteitä. Meillä on neljä maata, jotka ovat tehneet tällaisia eh, esitepohjia matkustajille ja terveysalan työntekijöille. Kysymys esimerkiksi niille, jotka matkustavat Kiinaan tai jotka tulevat Kiinasta. Nämä esitteet tai jäsenvaltioille, niin että jäsenvaltiot voivat äh, kääntää ne ja myös äh, äh, sopeuttaa niitä omaan kontekstiin. Ja niihin voidaan myös, niitä voidaan brändätä esimerkiksi kansallisilla logoilla ja niin edelleen. Me olemme valmistelemassa nyt tällaista tutkimusvälinettä siitä, mikä on valmistautumisaste jäsenvaltioissa, varsinkin sairaaloissa – Emmekä me kaikkia tätä luonnollistikaan tee yksin, me työskentelemme yhdessä hyvin läheisesti päivittäisissä yhteydessä DG Santen kanssa, WHOn Euroopan toimiston kanssa, äh, Kiinan ECDC ja äh, USA vastaavan viraston kanssa. Me olemme olleet yhteydessä myös Afrikan äh, vastaavaan virastoon ymmärtääkseni, mikä heidän kapasiteettinsa on löytää ja tunnistaa koronavirustapauksia. Ja nyt sitten riskinarviointi. Olisin halunnut tavallaan vetää yhteen kaikki meidän toimemme arvioinnilla siitä, mikä on meidän käsityksemme riskin tasosta EU:ssa mahdollinen vaikutus uuden koronaviruksen puhkeamisesta on, ovat korkeat. Ja mahdollisuudet infektioille EU-ssa EU-kansalaisille, jotka vierailevat Kiinassa, on myös arvioitu korkeaksi. Ja mahdollisuus EU-kansalaisille muissa Kiinan provinsseissa on tällä hetkellä pieni, mutta mahdollisuus sairastua voi kasvaa tulevina viikkoina. Ja kohtuullinen ja korkea mahdollisuus se, että näemme lisää tapauksia, jotka tuodaan EU, siis matkailijoiden mukana tulevia. Ja mikäli nämä tapaukset identifioidaan aikaisesti ja ryhdytään oikeanlaisiin valvonta- ja, ja hoito- toimenpiteisiin, niin silloin mahdollisuudet eh, ihmisestä ihmiseen tarttuvalle virukselle on EU-ssa eh, e laskettu hyvin pieneksi. Mikäli näihin toimenpiteisiin eh, ei ryhdytä ja kuitenkin ja, ja esimerkiksi identifioidaan näitä virusta sairastumisia myöhään, silloin riski sekundaariseen tartuntaan on arvioitu hyvinkin korkeaksi. Joten tällä halusin, tai siis tämä oli nyt tämä, mitä halusin kertoa tästä uudesta koronaviruksesta. Toki voisin kertoa yksityiskohtaisemmin, mutta jätän sen sitten ehkäpä kysymyksiin. Halusin nyt vielä painottaa tai valaista muutamia esimerkkejä muista uhista. Yksi niistä on tuhkarokko. Viimeisen kolmen vuoden aikana olemme nähneet EU:ssa noin 53 000 tapausta ja 95 ihmistä on kuollut tuhkarokkoon, sairauteen, johon meillä on rokote, joka on halpa ja hyvin tehokas. Tämä johtuu osittain siitä, että liikkeellä on hyvin paljon väärää informaatiota – ja monet ihmiset ovat huolissaan tästä rokotteesta. Sen vuoksi 2018 saimme neuvoston suositukset eh, siitä, että meidän pitää vahvistaa eh, yhteistyötä, edistää eh, rokotuksen estettäviä tautien rokotusta. Me tulemme tekemään tästä tällaisen portaalin, eurooppalaisen portaalin, joka olisi sitten viranomaisille tiedonsaannin lähde, tai itse asiassa kaikille, jotka haluavat informaatiota rokotteista. Tämä portaali käynnistetään äh, huhtikuun lopussa osana eurooppalaista immuniviikkoa. Mutta äh, tämä toisen äh, uhan oli jo mainittu, antimikrobiaalinen resistenssius, eli siitä yksi arvio julkaistaan tänään. Se liittyy tauti, joka on puhjennut Liettuassa ja toinen julkaistaan E. coli bakteerin antibioottiresistenttiydestä. Joka vuosi noin 33 000 ihmistä kuolee seurauksena antimikrobiaalista resistenttiydestä. Ja äh, kuormitus on verrattavissa influenssan, tuberkuloosin ja HIV-viruksen yhteenlaskettuun kuormitukseen, joten tämä on todella huomio, oitava uhka, eikä tätä kuitenkaan näe lehdistössä ollenkaan niin usein kuin esimerkiksi nyt koronavirusta. Halusin myös kertoa teille sen, että tarkastelemme myös Euroopan rajojen ulkopuolella, jotta voimme suojella Eurooppaa. Tässä teemme yhteistyötä joko WHOn kanssa tai DG Ekon kanssa. Ja tällä hetkellä yksi meidän henkilökunnassamme on Kongon demokraattisessa tasavallassa, jossa Ebola viruksen puhkeaminen ei ole vielä päättynyt. Se on, vi, se on päättymäisillään, siltä näyttää, mutta ei kuitenkaan täysin. Tämä on ollut käynnissä tämä epidemia puolitoista vuotta. Sitten hieman muita asioita vuodelta 2019 ECDCtä, koska tässä on tarkoitus katsoa hieman taaksepäin, mitä viime vuonna tehtiin. Kaiken kaikkiaan me olemme viime vuoden aikana tehneet 23 nopean riskin arviointia ja tämän viikon lopussa me olemme kuitenkin tänä vuonna jo tuottaneet niitä kahdeksan, joten tämä vuosi vaikuttaa nyt olemaan hieman intensiivisempi. Meillä oli 58 teknistä raporttia hyvin monista eri aiheista, jossa on usein ollut julkisia kuulemisia. Sen lisäksi meillä on ollut äh, kirjallisia parlamentaarisia kysymyksiä, ei niin paljon kuin yleensä, johtuen varmastikin parlamenttivaaleista. Ja olemme julkaisseet 86 tieteellistä äh, artikkelia äh, ammattilehdissä. Prioriteettialueena tänä vuonna meillä on, kuten jo mainitsen, antimikrop läpi resistenttiyden vastainen taistelu, sitten työskennellä edelleen neuvoston äh, suositusten työstämisessä. Kysymyksessä siis äh, äh, rokotusten avulla vältettävät taudit. Sitten kestävän kehityksen tavoitteet HIV, hepatiitti ja tuberkuloosi. Me laajennamme myös projekteihin ja haasteisiin, jotka liittyvät e-terveyteen. Ja sen lisäksi me olemme ottamassa käyttöön tällaista ennaltaehkäisevää ohjelmaa. Tai tavallaan, että me voimme ennakoida jo mahdollisia sairauksia tai tauteita, niitä voimme valmistautua etukäteen. Me tuemme EUn jäsenvaltioita myös äh, rajoilla tapahtuvan äh, tietouteen ja sitten katsotaan, minkälaista tehokkuutta me saamme aikaiseksi. Ja kuinka paljon tämä sitten 2020 2020 suunnitelma toteutuu. Siis meidän hallintoneuvostommehan hyväksyi tämän vasta kaksi kuukautta sitten. Meidän täytyy nyt katsoa, kuinka paljon voimme toteuttaa, koska juuri nyt niin monet työskentelevät tämän uuden koronaviruksen parissa ja se on priorisoitu asia ja me tulemme esittelemään hallintoneuvostolle luettelon niistä asioista, joita me ehkäpä emme ehdi tehdä. Lopuksi minulla olisi ollut äh, kuva näistä avainsanoista. No, me toimitamme tämän esityksen teille ja kiitokset teidän huomiostanne. So. Now it's there. No nyt se toimii. Ei. Niin voitte sitten aloittaa puheenvuoron uudestaan. No niin. Kiitokset. Joka tapauksessa to, tämä esitys toimitetaan jäsenille hyvin pian. Minulla on se tässä edessäni pöydällä ja se on puheenjohtajan etuoikeus. Täältä löytyy kyllä hyvin mielenkiintoisia numerotietoja, joten on tärkeää, että esitys toimitetaan jäsenille. Te voitte myös viitata tähän esitykseen sitten, kun vastaatte jäsenten esittämiin kysymyksiin. Lähdetään liikkeelle yhteyshenkilöistä. Envin valiokunnassa Edustaja Kotsinska, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący, drodzy koledzy, pani dyrektor, raz jeszcze dzień dobry. Utrzymujemy stały kontakt. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, arvoisa pääjohtaja. Tervetuloa jälleen valiokuntaan. Meillä on säännölliset yhteydet ja olen todella tyytyväinen tämän tyyppistä yhteistyöstä ECDCn ja Euroopan parlamentin välillä. Tietysti haluaisimme, että pitäisimme kokouksemme muista syistä kuin tällaisista kuin tällaisessa tilanteessa, kun julkinen, anteeksi, kansanterveys on uhanalaisena koronaviruksen takia. Te puhuitte jäsenvaltioiden valmiudesta taistella virusta vastaan yhdessä mainitsitte myös sen, että jotkut jäsenvaltiot ovat tarjonneet apuaan, jotta voitaisiin saada aikaan laboratoriotestit, jos jäsenvaltiot haluavat joskus tehdä jossakin tapauksessa diagnoosin. Me näemme, että yhteistyötä keskenäistä avustamista on olemassa Tiedämme tällaiset infektiot SARS, MERS vuoden 2012 ja toinen 2003 ovat jo olleet esillä. Olen varma, että meidän äh, terveydenhuoltomme tarpeeksi vahva, jotta voimme reagoida tilanteeseen, mutta aina pitää olla varovainen. Kolme kysymystä. Euroopan tartuntatautivirasto, joka on toimeenpanova virastokomissiolle, voiko se tarjota äh, avustusmekanismeja, jotta voidaan koordinoidusti toimia kun diagnosoidaan koronavirustapauksia. Mitä tulee Euroopan kansalaisiin jotka tänne, ja muualta tulleisiin. Ja jos tämä viru, virus leviäisi EUn alueella, mitä tekisitte, jotta voidaan tunnistaa viruksen kantajat ja mitä voidaan tehdä, jotta diagnoositestit olisivat laajasti saatavilla. Te puhuitte myös yhteistyöstänne kiinalaisen vastaavan tahon kanssa. Oletteko te suorassa yhteydessä heihin vai vain WHOn kautta yhteyksissä Kiinaan? Tällaisia kysymyksiä. Kiitoksia vielä kovasti ja kiitoksia, että ja, ja säännöllisesti tulette Euroopan parlamenttiin. Kiitos. Tässä oli jo melko pitkä lista kysymyksiä yhdessä puheenvuorossa ja kaikki haluaisivat saada myös konkreettisia vastauksia omiin kysymyksiinsä, niin aloitetaan jo vastauksilla. Olkaa hyvä. Very much. Um, uh, Kiitoksia. Kysymys, joka koski laboratorio tukea. Onkin niin tosiaan, että jotkut maat ovat tarjonneet test testaa, tarjotaan testaamaan muiden näytteitä, mutta tilanteessa, jossa meillä ei ole jos ei ole vain yksittäistapauksia, niin kuin nyt on tilanne, vaan mm, jos tauti olisi levinnyt vahvasti, niin tällaisessa tilanteessa niin emme suosittelisikaan sitä, että joka ikinen tapaus diagnosoitaisiin, Tässä, koska se vain olisi liian suuri tehtävä laboratorioille meidän täytyy löytää algoritmi, jotta vieläkin voidaan seurata taudin puhkeamisen kehitystä ja etenemistä ja pitää se kontrollissa. Mutta normaalisti, ainakin jos on tällaisia ryppäitä, niin joka ikistä ei testa, koska on liikaa tuota yksinkertaisesti sama koski pandemia-aikoja, jolloin kaikkia tapauksia ei suinkaan diagnosoitu, koska jos on ryhmässä samantyyppisiä oireita, jos yksi on diagnosoitu, niin voidaan olettaa, että sama pätee näihin muihin henkilöihin. Ja he kantavat samaa sairautta. Joten sitten pitää jatkossa ottaa selville, miten varmistetaan, että resursseja käytetään viisaasti sitten mitä tulee Kiinan tartuntatautivirastoon, meillä on yhteistyösopimus Kiinan ECDCn kanssa olemme säännöllisissä yhteyksissä heihin. Olemme saaneet käännettyyn version heidän tilanneraportistaan ja me tiedämme, että tai kollegat siellä ovat kyllä aika ison paineen alla meidän vaikutelmamme on, että he tekevät kaikkensa välittääkseen meille tätä tietoa, jota heillä itsellään on. Okay, so I start to catch the eye. Sitten ilman puhujalista. Uh, Peter Lise, Jutta Götterlund, uh, Mr. Sadas, uh, uh Veronique Rielenoir, Madame Azekamp, uh, Mr. Wallace, Rivasi, TMS, One more, two more, three more over. The next one will cost a lot of points. No, seuraavasta täytyykin sitten maksaa jo paljon pisteitä. No niin. Nyt on pitkä lista. Yrittäkää pitää kiinni minuutin 30 sentin puheajasta, jotta saatte myös vastauksen ja yksityiskohtaisen vastauksen. Peter Lise. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Kiitos eh, puheenjohtaja, kiitos eh, siitä, että saan puhua EPPn, tai siitä, että, että EP, minun pyyntöni EPPn nimissä eh, otitte sen vastaan, niin että saamme puhua täällä tästä aiheesta, koska tämä huolestuttaa ihmisiä kovasti. Vaikkakin on paljon muitakin asioita, jotka aiheuttavat paljon enemmän kuolemia, siitäkin pitää puhua, kuten esimerkiksi antibioottiresistenssiys. Ja se, että emme halua kuitenkaan kylvää näistä paniikkia. Sen vuoksi on tärkeää tietää asioiden oikea tola. Ja meidän tehtävämme on myös nimenomaan se, että emme levitä paniikkia, vaan rauhoitamme ihmisiä niin, että voimme pitää riskinhallinnan käsissämme. Siitä huolimatta kysymyksiä, joita ihmistänä esittävät tämä vaali, piirissäni on yritys, joka toimii nimenomaan tuolla vuodessa huoneessa. Ja ihmisiä kiinnostaa, voimmeko odottaa mutaatiota, niin että tästä viruksesta tulee vielä vaarallisempi. Toisekseen on vakavasti otettavia tieteilijöitä, jotka sanovat, että Kiinan viranomaiset eivät itse asiassa anna meille oikeita lukuja. Onko teillä siihen mitään perusteluita onko tämä olettamus totta vai tiedämmekö, mitä sillä suurin piirtein tapahtuu. Jutta Götterlund for SND. Tack. Eh, eh. eh Kiitokset pääjohtajalle siitä, että tulit tänne keskustelemaan kanssamme. Se on hyvin tärkeää joko, joka, sekä se informaatio, mitä annat meille asioista, jotka eivät ole suoraan akuutteja, vaan enemmän pitkän aikavälin asioita, mutta myös asioista, joissa on reagoitava heti. Ja sen vuoksi oli erittäin tärkeää juuri nyt kuulla teidän työstänne ja kaikista niistä kokemuksista, mitä meillä EU:ssa on, ja jotka tekevät meistä hieman äh, parempia, kun ajatellaan virusten leviämistä. Ajattelen tässä SARSia ja kaikkia näitä muita. Tuntuu turvalliselta ja hyvältä, että tämä asia on teidän käsissänne. Olen sama edellisen puhujan kanssa siitä, että meidän tehtävämme ei ole levittää paniikkia, mutta meidän täytyy olla kuitenkin varuillamme ja tehdä kaikkemme, että voimme vaihtaa informaatiota jäsenvaltioiden kesken, tarjota kaikkea mahdollista apua ja huolehtia siitä, että suojelemme ihmisiä tartunnalta niin, että tämä tauti ei leviä vielä enemmän. Siksi olin iloinen, kuin kuulin, että teette yhteistyötä myös WHOn kanssa. Minulla on kysymys, jonka voisi ehkäpä esittää itselleen, kun miettii sitä, että kun tulee ihmisiä ensisijassa Kiinasta, niin onhan var, ihan selvää, että monet miettivät, että onko tuonut äh, tartunnan mukanaan ja siksi ehkäpä on myös niin kuin valmistautunut äh, symptomeiden ja oireiden suhteen ja ottaa nopeasti yhteyttä. Mutta sitten muut, jotka ovat äh, saaneet tartunia, tavanneet ihmisiä, niin on ehkäpä myös niin, että ei tule ajatelleeksi, ketä on äh, tavannut eikä ole ylipäätään niin varpaillaan. Eli miten te huolehditte siitä, että tämä niin kutsuttu toinen sukupolvi, jotka ovat tuolla meidän kotimaissamme, olisivat myös tietoisia ja varovaisia näiden oireiden suhteen? Ja kiitokset, että otit mukaan myös tuhkarokon. Se oli todella hieno asia. Mainitsin myös tämän antibioottiresistenttiyden. Toivoisin, että meillä me keskittyisimme siihen vielä enemmän ja haluaisin kuulla, mitä te toivoisitte Euroopan parlamentilta, kun on kysymys antibioottiresistenttiydestä. Olen lukenut jonkun verran kaikista näistä suosituksista, mitä te olette tehneet, mutta onko jotain, mitä erityisesti painotatte? Kiitos. madame la directrice. Kiitos puheenjohtaja. Pääjohtaja, tämä kriisi osoittaa, että nämä vaarat ovat globaaleja ja me tarvitsemme solidaarisuutta ja yhteistoimintaa. Nämä virukset eivät tunne mitään rajoja, kansallisia rajoja, kansainvälisiä rajoja. Haluan kiittää Euroopan unionin toimintaa tällä alalla ja ennen kaikkea sitä seurantaa ja koordinointia, tukitoimia, joihin on ryhdytty. Lääkärinä joka päivä saan oman maani terveysviranomaiselta suosituksia äh, sekä WHOsta että OECDstä, jotka on suunnattu äh, terveysalan ammattilaisille, jotta voisimme hoitaa mahdollisesti koronavirukseen sairastuneita. Nämä suositukset ovat äh, hyvin selkeitä. Pohdin vain sitä, miten näitä suosituksia sitten täytäntöön pannaan eri maailman maissa ja aivan erityisesti niissä maissa, joita asia erityisesti koskee. Kun kyse on tartuntataudista, niin nämä suositukset ovat järkeviä vain niin, että kaikki noudattavat niitä. Onko teillä mitään arviota siitä, millä tavalla näitä suosituksia täytäntöön pannaan aivan erityisesti Kiinassa? Kiitos. So I will take an additional three. Otetaan tähän vielä kolme lisäkysymystä ja sitten annamme pääjohtajalle mahdollisuuden vastata. ID, edustaja Banjö. Madame la directrice, le monde... Se pääjohtaja koko maailma kärsii tästä tartuntataudista ja se, on su- ja se eh, koronavirus leviää todella harvinaisen nopeasti. Asetelin niin nopeasti, että luvut vanhenevat nopeasti, emmekä ole suojassa. Tästä mä voi muuttua pandemaksi muutamassa päivässä. Vapaa liikkuvuus, henkilöiden tavaroiden kohdalla, maahanmuuttopolitiikka ja rajavartioiden he- heikkous pahentaa tilannetta tällaisen viruksen tapauksessa. Kyllä, kontrollia on vahvistettu kansallisella rajoilla ja tietysti lentoasemilla maarajoilla, mutta maarajat esimerkiksi ovat varsin vuotavia meistä edelleenkin. Venäjä on sulkenut maarajansa Kiinan kanssa ja lopetanut väliaikaisesti viisumien myöntämisen Kiinan kansalaisille ilman, että mihinkään psykoosin joudutaan. ECDC e Eikö sen täytyy pitäisi kehottaa jäsenvaltiota keskeyttämään Schengen-lainsäädännön toteuttaminen ja alkaa soveltaa perinteisellä maahanmuuttopolitiikkaa. Mitä ratkaisuja te ehdottaisitte? Kiitoksia. Kiitän vielä teidän vastauksistanne. Hyviä vastauksia. Olivia. Edustaja Rivasi, Vihreät. Monsieur le Président, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa pääjohtaja. Edelleenkin koronavirukseen liittyy kysymyksiä. Haluaisinkin tietää, onko teillä riippumatonta asiantuntijuutta alalla? Tiedämmekö esimerkiksi, mistä tämä oikein tulee? On puhuttu lepakoista. No sitten sanottiin, että se tuli Wuhanin markkinoilta, elämarkkinoilta. Ja sitten viimeiset tiedot sanovat, että ei se sieltä tullutkaan. Eli mitä tiedätte tästä? Paljon kysymyksiä liittyy myös tämän koronaviruksen mutaatiomahdollisuuksiin. Oletteko tehneet geenianalyysiä, miten koronavirus on käyttäytynyt toisaalta Kiinassa ja toisaalta sitten myöhemmin Ranskassa. Tästä on tehty geenianalyysiä, onko mutaatiota jo tapahtunut. Entäpä sitten tarttumismahdollisuudet? Monet kysyvät, kun esimerkiksi ihmisiä on tullut Ranskaan, he ovat nyt siellä kaksi viikkoa karanteenissa. Mistä ajanjaksosta puhutaan, kun kyse on tartunnoista? Kaksi päivää vai 12 päivää? Kun me nyt olemme täällä Euroopassa, niin meillä on olemassa hoitoa, on mahdollisuus eristää ihmisiä ja hoitaa heitä. Mutta kun me puhumme AKT-maista, niin siellä sitten tartuntatapaukset ovatkin vaikeammin hoidettavissa. Onko teillä aivan erityisiä suosituksia, jos halutaan toimia niin, että mm, asia hoituu? Te puhuitte diagnosoinnista. On se hienoa, että meillä on täällä diagnosointimahdollisuuksia, jotta saamme selville, onko kyse flunssasta vai sitten koronaviruksesta. Eli mikä on teidän analyysinne tästä tilanteesta? The last question for the first round. Sitten viimeinen kysymys, edustaja Hasekamp. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset, hyvä Rova Aman, näistä informaatioista. Minulla olisi todella paljon kysymyksiä antibiootin käytöstä karjan hoidossa, mutta ottaen huomioon rajallinen aikani, niin keskityn vain koronavirukseen. Nähty Valitettavasti nämä ensimmäiset tartunnat ovat jäljitettävissä Hunanin eläintoreille, jossa on kettuja, sivettikissoja, orraavia ja vaikka mitä eläimiä, eläviä eläimiä. Ja kuten SARS-viruksen puhjetteessa, niin silloinhan se lähti myös villieläimistä. Me tiedämme esimerkiksi sivettikissat ovat yksi lähde, jotka levittivät SARS-virusta 2002. Ähm, MERS-virus 2005 oli myös lähtöisin samalla tavalla. Eli olisiko mahdollista lopettaa villien eläinten myynti ja syöminen? Toisin sanoen, eikö, sanoin, eikö eläinkauppa, siis villieläinten kauppa ja siihen liittyvät tuotteet Euroopan suuntaan, eikö se pitäisi lopettaa? Se olisi erittäin tärkeää ihmisille, mutta vielä tärkeämpää eläimille. Thank you. Olkaa hyvä, pääjohtaja. Helppoja kysymyksiä. Yeah, thank you very much for all these questions. Um, they are... Uh, Kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Kirjo on aika lailla laaja. Jos nyt käyn näitä lävitse, Niin, mutatoituminen ja mutatoitumismahdollisuudet. Tästä tuli kaksikin kysymystä. Myös virukset mutatoituvat hyvin erilaisilla frekvensseillä ja kun kyse on uusista viruksista, niin meillä ei ole vielä käytössämme tietoa. Vaikuttaa siltä, että olisimme puhuneet tästä aiheesta jo pitkään, mutta tässä nyt on kulunut vain kolme viikkoa siitä, kun virus on tunnistettu. Eli täytyy myöntää se, että on vielä sellaisia avoimia kysymyksiä, joihin emme pysty vielä vastaamaan. Kenties joku sen viikon kuluttua tämä onnistuu, mutta tällä hetkellä vielä ei. Tämä on sellainen kysymys, johon emme vielä osaa vastata. Tämä on kuitenkin sellainen kysymys, johon on tartuttava. Mutatoituminen vaikuttaisi totta kai laboratoriotesteihin ja myös mahdolliseen hoitoon. Tämä on tärkeä kysymys, mutta tällä hetkellä en pysty siihen vastaamaan. No sitten luvut Kiinasta, ovatko ne oikeita? Meillä ei ole merkkejä siitä, että saisimme sieltä vääriä numerotietoja. Kenties olette havainneet, että viime päivien aikana luvut ovat nousseet. Eli 1200 uutta tautitapausta ja nyt 2800 tautitapausta, kun vuorokausi on kulunut. Ei tämä vaikuta siltä, että jotakin pimitettäisiin, vaan pikemminkin Näyttää siltä, että diagnosointi ja seuranta on nyt tehostunut. Konkreettisesti sanoisin, että meillä ei ole merkkiä siitä, että tietoja tässä ikään kuin pimitettäisiin. Mutta jos näin olisi, niin todennäköisesti me emme sitä tietäisi. No, tämähän selkeyttääkin asiaa, sanoo puheenjohtaja. Niin, mehän voimme vain toimia niiden tietojen pohjalta, joita meillä on käytössämme. Spekulointi ei tässä vaiheessa auta meitä. Me tietysti seuraamme tilannetta ja jos jotakin yhteen sopimattomuutta ilmenee, niin nämäkin nostetaan esille, mutta toistaiseksi ei ole mitään epäilyttävää ilmennyt. Sitten kysymys, mitä teemme niille ihmisille, jotka tulevat Euroopan maihin Kiinasta? Viime kädessähän kyse on kansallisten terveysviranomaisten vastuusta. Ikävä kyllä nyt voi näyttää äh, tätä tiedotuslehtistä kalvokuvana, mutta siellä on kappale siitä, miten ihmisten tulisi toimia silloin, kun he palaavat Kiinasta, silloin kun he tulevat Kiinasta. Jos on esimerkiksi hengityselinoireita, sitten pitäisi kääntyä yleislääkärin tai sairaalavastaanoton puoleen. Ja todeta, mitkä ovat oireet ja mikä on kyseisen henkilön matkustushistoriikki. On todettu useaan kertaan, että varsinkin kun kyse on tästä vuoden ajasta, niin silloinhan hengitystieoireita on paljon. Jos kaikki, joilla nyt on flunssaoireita, lähtevät testauttamaan itsensä koronaviruksen varalta, niin sitten laboratoriot olisivat pian todella pulassa, eikä tästä mitään hyötyä saataisi. Täytyy selkeästi todeta, jos on ollut matkoilla ja missä päin Kiina on sitten ollut, niin se täytyy ilmoittaa. Tämä on myös se suositus, joka annetaan julkaisussa, tiedotuslehtisessä. Kaikilla mailla on tietysti myös omat julkaisunsa. Sitten kysyttiin, onko meillä arvioita siitä, miten WHOn suosituksia Kiinassa täytäntöön pannaan. Ei meillä ole tästä tietoa tai arviota. Toki voimme asiaa tiedustella ja voin viedä tämän ajatuksen eteenpäin. Onko WHOssa tällaista tietoa, mutta varsinaisesti ei ole meidän tehtävämme tar- ta- tarkistaa tilannetta, mutta voimme totta kai olla yhteydessä WHOn kollegoihin asian tiimoilta. No sitten vedottiin meihin, jotta Schengen ikään kuin äh, tilapäisesti jäädytettäisiin. Tämä ei kuulu meidän toimivaltuuksimme EUn virastona. Kyse on poliittisesta keskustelusta ja päätöksestä viime kädessä. Tieteen näkökulmasta Euroopassa tämä ei olisi tällä hetkellä perusteltua. Mistä virus sitten tulee? Hyvin mielenkiintoinen kysymys. Kaikki varmasti muistavat, kun alkuun sanottiin, että kaikilla tapauksilla on yhteys Wuhanin eläintoriin tai markkinoihin. Aivan niin kuin sanoitte, niin muut tämän vuosisadan koronavirukset ovat ainakin osittain omanneet jonkinlaisen yhteyden eläimiin. Näin ollen teoria vaikutti uskottavalta, mutta hyvin nopeasti sitten kävi ilmi, että ei tämä voikaan olla ainoa tarttumislähde, koska jo ensimmäisten sadan tapauksen joukossa vain puolella oli ollut yhteys Wuhanin eläintoriin. Kenties alun perin on ollut jokin eläintartuntalähde, mutta kyllä virus nyt voi siirtyä myös ihmisestä toiseen, ja tämäkin kävi ilmi varsin nopeasti. Kiinassa nimenomaan tällä hetkellä vaihe on sellainen, että virus siirtyy ihmisestä toiseen. No sitten itämisaika. Nyt on arvioitu, että se olisi 3-12,5 päivää kun nyt ihmisiä eristetään 14 päiväksi, niin sen tulisi olla riittävää, kun ajatellaan tätä pisintäkin vaihtoehtoa. Jos itämisaika osoittautuukin pidemmäksi, niin sitten täytyy sopeutua siihen tilanteeseen. Joskushan joillakin viruksilla voi olla pidempi itämisaika. Mutta me arvioimme sitä, miten tilanne kehittyy ajan mittaan. AKT-maiden tilanne. Meillä on yhteys myös Afrikan tautien ehkäisy- ja valvontaviranomaisiin. Toistaiseksi Afrikan mantereelta ei ole tautitapauksia raportoitu. Me olemme kuitenkin Afrikan viranomaisten kanssa aloittaneet yhteistyön ja totta kai toimimme, jos jotakin sellaista ilmenee, jossa voimme olla avuksi. Toivottavasti olen vastannut teidän kysymykseen, edustaja Hasekamp. Se liittyy villieläimillä käytävään kauppaan. Se kyllä auttaisi, auttaisi täl- tässä tilanteessa. En nyt sano, että tämä olisi riittävä syy lopettaa tällaista kauppaa, mutta joka tapauksessa sillä olisi huomattava vaikutus koronaviruksen leviämiseen. On coronavirus. Sitten esittiin muitakin kysymyksiä kuin koronavirukseen liittyviä. Kenties ne voidaan sitten käsitellä viimeisellä kierroksella. Mutta nyt uusi kierros. Okay, thank you, Madam Director, for coming. Kiitoksia että tulitte tänne selittämään perinpohjaisesti tästä taudin puhkeamisesta. Kysymyksen liittyy hiukan siihen, mitä sanoitte viimeksi muista taudin puhkeamisesta ja koskien erityisesti ECDCn jäsenvaltioiden kykyä puuttua muihin taudin leviämisiin, koska nyt on sitten flunssakausi, influenssakausi ja lyhyesti viitta sitten tuhkarokkoon ja mm, sitten lääkäresistenssin ja sitten vielä suhde Kiinan viranomaisiin, onko teillä suora tiedotusväylä vai kulkeeko kaikki WHOn kautta? Tiedän, että tämä ei nyt kuulu ECDC, mutta onko WHOlla mahdollisuuksia paikan päällä ymmärtää Kiinassa, että tapausmäärät, joita olemme kuulleet, ovatko nämä luvut oikeita, tarkkoja, koska kerran kyseessä on tällainen vakava taudin puhkeminen, onko ehkä muita asiantuntijoita paikan päällä? Děkuji, pane předsedo. Já bych se zeptal specificky. Kiitos. Minulla on erityinen kysymys antimikrobiresistenttiydestä. Tämä on hyvin tärkeä. On tärkeää myös, että kansalaiset tietävät sen. 30 000 kuollutta vuodessa. Tämä oli järkytys minulle. Tietävätkö kansalaiset tästä ongelmasta tarpeeksi? Eikö EUn pitäisi olla aktiivisempi ja sanoa kansalaisille ihan konkreettisesti, mitä tämä heille merkitsee? Ja selittää, että he ovat itse vastuussa oman käytöksensä pohjalta. Turvalts. Puheenjohtaja, kiitän teitä pääjohtaja. Itse asiassa Minulla pitäisi olla täällä Marvin Dittis laulamassa. Milloin ihminen voi ymmärtää, jos katsoo, miten, mitä kiinnosta tapahtuu, niin samanlainen kaava kuin viimeksikin oli tilanne. Näitte tämän artikkelin New York Times-lehdessä. No, henkilöstö, joka itse asiassa yritti varoittaa ihmisiä ja häntä kuritettiin vähän tästä. Nyt on sama kaava jälleen. Autoritaarinen valtio ö, pyrkii tu, tu, tukahduttamaan tietoja, että emme tiedä kuinka paljon kuolemantapauksia edes on. Ja tämän takia mielestäni meidän pitäisi puuttua tähän kysymykseen myös. Koska tämä on tällainen kuolettava ansa, autoritaarinen hallinto on tässä todella iso haitta ja ansa for SNG again. Kiitos ST. González Casares, olkaa hyvä. Gracias, señora. Kiitoksia, tervetuloa valiokuntaan näin ripeästi koronaviruksen takia. Meidän pitäisi pystyä eh, keskeyttämään tämä jarruttamaan tilanteen. Olemme nähneet tästä elokuvan aiheesta ja meidän pitäisi käyttää resursseja, joita meillä käytössä on ja käyttää eh, ennaltaehkäisevää eh, kysymystä. Eh, kapasiteetti on aika, on muuta erilaisia kriisejä, Ebola, MERS ja muita. Te olette varmaankin nähneet tästä elokuvan. Meillä on pöytäkirjat olevassa ja nyt ei pidä sulkea tietenkään rajoja. Se on mielestäni vastuutonta puhua näin se herättää vain panikkeja ja sitä täytyy ottaa huomioon myös kansainvälinen kauppa. Tätä kauttahan kauppakin keskeytyy ja se ei kyllä tosi mitään hyvää tähän tilanteeseen, joten ei pidä sortua alarmistiseen populismiin näissä, koska nämä eivät ole nyt niin tuhoisia epidemioita, mitä tiedetään tästä viruksesta, niin kuin tekin aikaisemmin sanoitte, laboratoria resursseja voidaan käyttää, koska uskot, että löydetään tällainen mm, algoritmi, jota voidaan käyttää ja tätä kautta saataisiin apua diagnooseissa. Ja sitten vakavimmat tapaukset, ne liittyvät tällaisiin hengityslisairauksiin tai niistä kärsiviin, ne voidaan, nämä vakavimmat tapaukset voidaan löytää tietyn pöytäkirjan toiminnan kautta. Se olisi ehkä yksi väline, jota voitaisiin käyttää äh, klinikoilla, että voidaan varhaisessa vaiheessa puuttua vakavampiin, vakavimpiin tapauksiin. Ja vielä lopuksi, jos tällaiset potilaat, joilla on henkilöiden vaikeuksia, ja, niin mink, ja, e, Kiinasta on tullut tietoa, että nämä vakavimmat tapaukset e, reagoivat perinteisiin hoitomuotoihin. Sitten vielä, tai, tai onko näitä, reagoitko he myönteisesti näihin lääkkeisiin? Tässä puhutaan nyt koronasairauksista, mutta Kongossa ja Afrikassa on yli 3000 sairastunut ja yli 2000, 200 000 on kuollut Ebolaan. Joten haluaisin kysyä, minkälaisia ennusteita on olemassa todella hallita Ebola-epidemiaa Kongossa, koska jotkut kansainväliset tahot ilmeisesti ovat jo hylänneet tämän alueen. Kiitos. Edustaja Mets, vihreä. Yeah. Puheenjohtaja, olen täällä. Kiitos teille, pääjohtaja. Kiitos teidän esittämistänne perusteluista. Niin kuin kaikki muutkin, niin minäkin haluaisin tietää, mitä ECDC tekee koronaviruksen kontrolloimiseksi, mutta tähän olette jo selittänyt tätä hyvin pitkälti. Olen ymmärtänyt, että koronavirus olisi ollut lähtöisin laittomilta äh, lihatoreilta, Wuhanista tai jostakin muualta. Haluaisinkin kysyä teiltä lait laittomien villieläinten lihantuonnista Eurooppaan ja miten tauteja voidaan tässä yhteydessä valvoa? Meillähän on tietoja siitä, että villieläinten liha on tuotu noin 270 000 tonnia vuositasolla. Tämä uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja tällainen salakauppa voi tuoda myös uusia sairastapauksia joka voi sitten levitä. Ebola-kriisin jälkeen EFSA tunnusti, että ei täysin tunneta niitä terveysvaikutuksia, joita tällä laittomalla villieläinten lihan tuonnilla on. Kyse on kuitenkin hyvin merkittävästä riskistä sekä ihmisten että eläinten turvallisuudelle ja elintarviketurvallisuudelle. Haluaisinkin tietää, minkälaisiin toimiin on ryhdytty, jotta valvonta voitaisiin parantaa ja voitaisiin lopettaa tällainen laiton lihantuonti. Kiitos. Mr. Wallace, Father Gue. Mr. Wallace, Gue. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee koronavirukseen, mitä tulee avoimuuteen taudin puhkeamisesta ja ja kliinisiin tietoihin ja mihin on ryhdytty, eristyskysymys ja miten on pystyy identifioimaan virus ja miten nopeasti se tarttuu. Ja sitten nopea sairaaloiden rakentaminen Kiinassa, että olisitko samaa mieltä, että Kiina kyllä reagoi hyvällä tavalla virumiin. Me voisimme oppia Kiinan ripeästä toiminnasta. Sitten toinen kohta. Iranissa viikonloppuna oltiin huolissaan Tuli lento Moskovasta ja siellä oli kiinalainen mies lennolla, hän oli hyvin sairas ja sitten kone eristettiin, kun se laskeutui, hänet vietiin pois ja häntä tutkittiin ja itse asiassa vasta tänään ilmoitettiin, että hänellä ei ollutkaan tätä virusta, mutta kaikki muut matkustajat he eivät saaneet mitään tietoa, eivät saaneet jatkaa matkaansa ja mietin, onko tämä ihan normaalia toimintaa, koska nämä muutkin eristettiin. Ja sitten terveysjärjestelmä Iranissa ei ole mitään uutta päivitystä kuultu viime perjantain jälkeen, eikä ole luetteloitu diagnosoituja tapauksia, ei ole mitään tietoa, missä näitä tapauksia on. Ja te sanoitte, että ECDC on antanut neuvoja jäsenvaltiolle ja puhui tällaista tiedontolehtisestä. Haluaisin vain miettiä, minkälaisia ohjeita, neuvoja olette antaneet terveysviranomaisille Iranin kaltaisille jäsenvaltioille ja kysymys, joita on otettu esille asian käsittelystä, onko kaikki ok. En halua olla mitenkään äh, pani, yllättää panikkiin, mutta onko mielestäni hoidettu asioita oikein? So you have the, uh, you have 10 minutes to answer for the questions on the... uh, Kiitos, voitte vastata näihin kysymyksiin kymmenessä minuutissa. So, um... Kiitos. Kysymys oli, miten nyt koronaviruksen hoito vaikuttaa muiden tautien hoitoon? No, tämä on hyvin erilaista maakohtaisesti. Tällä hetkellä on vain viisi maata EU:ssa, joihin, joissa tartuntoja on. Niiden täytyy luonnollisesti satsata tähän hyvin paljon resursseja. Oletan, että he valvovat kuitenkin samanaikaisesti muiden, muita tauteja. Mutta jos on tällainen suuri tauti esiintymä, niin silloin se voi ottaa hieman rajoituksiin muiden tautien valvonnan osalta. Ja jos meiltä pyydetään, niin me voimme luonnollisesti antaa tukea. Mutta luonnollisesti meidänkin kapasiteettimme on rajallista. Ja jossain vaiheessa meidän täytyy priorisoida mitä me teemme. Ei vain eurooppalaista näkökulmasta, vaan myös jäsenvaltioissa. Varmistaan, että me kommunikoimme Kiinan viraston kanssa suoraan, ei WHOn kautta. Meillä on aina suoraa kommunikointia tällaisessa tilanteessa ja me olemme käyttäneet sitä aikaisemminkin esimerkiksi kaikkien lintuinfluenssaepidemioiden kohdalla. Oletan, että WHOlla on paikan päällä henkilökuntaa. Alueellinen virasto, muistaakseni Manilassa, ja useat meidän oppi Opinto- kollegamme ovat valmiita lähtemään paikan päälle, siis opettamaan, kouluttamaan. Ja kyllä, toki kansan täytyy, ihmisten täytyy saada tietää, väestön täytyy tietää. Ja joka vuosi vuodesta 2008 lähtien meillä on ollut yksi päivä ja parin vuoden ajan WHOn kanssa yhdessä kokonainen viikko, jossa koko tämä asia tuodaan kansalaisten tietoon, mutta myös terveydenhoitoalan henkilökunnan tietoon, koska jokainen, kun on kysymys antimikrobiresistenttiyden vastaista taistelusta, niin sen täytyy koskea lääkäreitä, poliitikkoja, terveydenalan henkilökuntaa, apteekin työntekijöitä, eläinlääkäreitä, kaikilla roolinsa. Ja nämä kampanjat kohdennetaan joka vuosi johonkin eri spektrumiin, jossa kerrotaan sitten, että tämän kyseisen ryhmän vastuu on tämä. Eli näin tehdään. Ja joissain maissa me näemmekin, että ää, tietyissä maissa tämä moni ää, resistenttiys on vähentynyt ja siis se on mahdollista muuttaa tätä. Ja näin tehdäänkin. Ja se tosiasia, että kiinalaiset ovat äh, kovin tiukkoja toimenpiteissään, ei toimisi joka paikassa. Epäilen, että se mitä tehdään Wuhanissa toimisi missään päin Eurooppaa. Mutta ei tämä automaattisesti merkitse sitä, että se olisi informaation piilottamista. Kiinaa kritisoitiin hyvin tiukasti SARS-epidemian jälkeen ja minusta Kiina on oppinut, ottanut oppia tästä. Informaation jakaminen on se, se jaettiin välittömästi lähes, joten tässä on nyt ihan selkeästi erilainen toimintatapa kuin 15 vuotta sitten. Jos nyt ymmärsin oikein kysymyksesi, niin kysyt myös näistä kuvioista. Kuinka moni kehittää vakavan äh, sairauden? Sitä me emme voi vielä sanoa. Vaikuttaa siltä, että yleisesti ottaen tämä infektio on kohtuullisen lievä, mutta on vakavia tapauksia ja kuolemia. Mutta jos se asetetaan suhteessa äh, kokonaisnumeroon, niin kuolleisuus on matalampi kuin mitä se oli SARSin kohdalla. Vaikkakin meidän täytyy olla varovaisia, koska se on tilanne nyt. Ja mitä tulee hoitoon, ei ole mitään erityistä hoitoa. Hoidetaan oireita, myös silloin kun ne ovat vakavampia – mutta meillä on kokeita, jossa yritämme tutkia, että nämä antiviraalit, joita markkinoilla on, jos ne voisivat auttaa, mutta tästä ei ole vielä minkäännäköistä tulosta. Ja DRC, me näemme nyt, että viikoittain raportoidut luvut laskevat viikoittain hitaasti, matka on vielä pitkä, Kuten tiedätte, Kongossa ollaan siellä, siellä on sisällissota, joten tauti voi leimahtaa koska tahansa uudelleen. Mutta vaikuttaa siltä, että Ebola on siellä pikkuhiljaa katoamassa. Mihin toimiin ryhtyä, jotta voitaisiin estää villin lihan äh, laiton salakuljetus Eurooppaan. No, tämä, minun pitää, tämä ei kuulu minulle tai meidän toimivaltuuksiin. En voi antaa tähän vastausta. Tämä on ehkäpä enemmän EFSAlle ja komissiolle. Ja Irlanti, en tiedä mitä tälle lentokoneelle tarkkaan ottaen tapahtui, mutta se tosiasia, että muut matkustajat saivat lähteä koneesta, en minä usko, että he, heidän annettiin mennä ihan minne vain. Olen aika vakuuttunut, että heiltä on kaikilta otettu yhteystiedot äh, potentiaalisista äh, seurantaa varten terveysviranomaisille. ja millä tavalla informaatiota käsitellään, se on asia, joka on täysin kansallisten viranomaisten päätettävissä. Me voimme vain antaa meidän informaatiomme maille käyttöön saataville. Ja meillä on mekanismi vuodesta 2013, kun on rajat ylittävistä terveysuhista kysymys, jossa maat vaihtavat informaatiota siitä, mitä, he, mitä maat tekevät, minkälaisiin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet. Ja me olemme saaneet hyvin paljon informaatiota, mitä maat ovat täytäntöönpaineet. En nyt voi suoraan muistaa, mikä se Irlannissa on, mutta olen täysin vakuuttunut, että kyllä siellä on otettu erilaisia toimenpiteitä käyttöön, joita voidaan informoida kansalaisia ja siinäpä se sitten taisi olla. Toivon mukaan vastasin nyt kaikkiin kysymyksiin. In eight minutes. Kyllä, kahdeksassa minuutissa. Onneksi olkoon. <laughs> Pitäisikö jatkaa, kysyi vieras. Nyt puheenvuoron saavat sitten parlamentin edustajat ECDCn johtokunnassa, Kukovic ja Kopa. Neljä minuuttia, kaksi minuuttia molemmille siis. Merci, Mr. Äh, le Kiitoksia puheenjohtaja Canfin. Kiitos, että kuts, meidät kutsuttiin tähän kuulem, julkiseen kuulemisen ja kiitän johtaja Amonia hänen esityksestään. Haluaisin korostaa kahta seikkaa. Ensinnäkin lisäehdotus ECDstä ja sitten – sitten omasta roolistani, kun edustan e, e, Euroopan parlamenttina. Brexitin jälkeen on vieläkin selvempää, että Euroopan kansalaiset eivät tarpeeksi hyvin tunne etuja, joita eu toimellista on. ECDC pitää myös lähentyä kansalaisia ja olla yhteydessä suureen yleisöön ja tiedottaa asioista läheinen yhteys kansalaisiin monikielisesti vielä. Itse asiassa ECDCn asiakirjat ovat saatavilla vain englannin kielellä. Kansalaisilla täytyy olla mahdollisuus lukea nettisivuja omalla kielellään aivan erityisesti, kun on kyse ikääntyneestä väestöstä. Kommunitön kautta voidaan tehokkaasti toimia väärää tietoa vastaan. Tälläkin hetkellä on muun muassa koronaviruksesta. Näin voidaan vahvistaa kansalaisten luottamusta EU-toimielimiin, kuten juuri Euroopan taudin torjuntakeskus. Tämä on ehkä tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin lähihistoriassamme. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille, se koskee kommunikaatiosääntöjä Envin ja meidän väillä ECDCn johtokunnassa. Minulla on kunnena edustaa Euroopan parlamenttia. Samoin Rova Kopa on mukana. Minä teen tämän vapaaehtoisesti ja ilman mitään korvausta. Haluaisin ainakin palvella tässä ENVI-valiokuntaa ja arvoisa ja parlamentin jäseniä ja antaa tietoa ECDstä ja kertoa havainnoista, niin ongelmana on se, että meiltä puuttuu selkeät säännöt ja todellinen palautusjärjestelmä. Jos näin parannettaisiin tilannetta, me vahvistaisimme luottamusta, tyytyväisyyttä ja turvallisuuden tunnetta Euroopan kansalaisten parissa. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Uh, chairman. Uh... First of all, Kiitos puheenjohtaja. Ensin totean, että olen täysin samaa mieltä siitä, mitä kollega Kukovic juuri totesi. Suuren yleisön täytyisi olla mukana tässä terveyskysymyksistä käytävässä keskustelussa. Minun mielestäni ECDC on sellainen viranomainen, jolla on mahdollisuus huomioida tietyt uhat. Ja se voi myös sopeutua tilanteeseen. Me näemme tämän aina vain uudelleen ja koronavirustapaus on yksi tällaisista tilanteista. ECDC toimii hyvin monella saralla. Minun kokemukseni viimeisten neljän vuoden ajalta ovat sellaiset, että kaksi päätoiminta-alaa ovat ensinnäkin mikrobiresistenssi ja toisaalta rokotevastaisuus. Nämä tuntuvat olevan Euroopassa kaksi pääaihetta. Henkilökohtaisesti toivoisin, että Euroopan parlamentti olisi paremmin perillä ja paremmin mukana, kun työtä ECDssä tehdään ja kehitetään. Edustaja Kukovic ja minä Euroopan parlamentin edustajina pyrimme toimimaan ikään kuin yhteyslinkkinä Euroopan parlamentin ja ECDC-johtokunnan välillä ennen kaikkea vaalien jälkeen. Haluan kiittää edustaja Kuczynskaa hänen mielenkiinnostaan ja siitä, että hän on ollut valmis viestimään kanssamme. Uskoisin kuitenkin, että me voisimme tehdä vieläkin enemmän Euroopan unionin kansalaisten hyväksi. Miten voisimme olla paremmin ikään kuin pitämässä tätä yhteyttä envivaliokunnan ja toisaalta suuren yleisön välillä. Tämä on varmasti sekä ECDClle että ympäristövaliokunnalle suuri haaste. Translations for CDC. Niin, entäpä nämä käännökset ECDCn tekstien suhteen? Um, uh, um. Kiitän teitä molempia. Meillä oli tämä keskustelu ECDCssä montakin kertaa, myös tässä johtokunnassa sitä on käyty ja on varsin eri, eriäviä näkemyksiä, koska monet johtokunnan jäsenet eivät halua, että me kommunikoimme suoraan väestöllä. Se on oma asiansa, yksi asia. Me, meistä olemme hiukan puun ja kuoren välissä, mutta mitä tulee käännöskysymyksen, on ihan totta. Suurin osa asiakirjoista löytyy vain englannin kielellä ja me mietimme tätä asiaa kyllä että ainakin käännettäisiin tällaiset tiivistelmät raporteistamme kaikilla kielillä, koska tällä hetkellä asiakirjat, jotka liittyvät koronavirukseen, jos niitä käännettäisiin, niin sitten kun olemme saaneet käännökset kaikilla kielillä, niin sitten pitää alkaa heti uudestaan näitä tietoja päivittämään. Tässä vaiheessa asian ke- kehitystä ajatellen, niin kääntäminen – ei kyllä ole mahdollista eikä toteutettavissakaan. Ja me yritimme kone kääntämistä ja tällaisen teknisen asian kohdalla. Siitä ei kyllä tässä vaiheessa vielä ole. Tilannehan voi muuttua jatkossa, mutta nyt ei vielä onnistu. Haluaisin myös kiittää sekä Sofia että Marilinaa, koska he todellakin tuovat meille tietoa parlamentista ja parlamentin näkemyksiä johtokunnassa toimitte tässä tehtävässä todella hienosti. Kiitos. Uh, in two weeks' time, we will have a commissioner uh, in charge of health issues, uh, Kyriakides, Ms. Kyriakides here. Niin, komissaari sen Kyriakides tulee myös vieraksenne, Jos koronavirustilanteessa tulee jotain uutta kehitystä ja jos tarpeen, niin kutsumme teidät uudelleen vieraksemme. Kiitos. So, um, as I said earlier, uh... Niin kuin jo sanoin, Tänään me emme äänestä. Äänestämme sitten Strasbourgissa, kunhan valiokunnan uusi kokoonpano on virallisesti hyväksytty. Ennen kuin menemme näihin vastalause pyyntöihin, niin virallinen ilmoitus vielä koordinaattoreiden suosituksista tammikuulta. Täytyy tarkistaa, että kukaan ei vastusta koordinaattoreiden suosituksia ja pöytäkirjaa. Ne on nyt virallisesti hyväksy, hyväksytty. Sitten voimme siirtyä vastalauseisiin. Ensinnäkin kyse on kittivahaa uuten hyväksymättä jättämisestä. ID-ryhmän edustaja Brunan, olkaa hyvä. Président, chers collègues, Puheenjohtaja, hyvät kollegat, esitän kollegani Lannin vastalauseen, joka on joutunut muihin tehtäviin ja pyytää anteeksi, että ei voi itse esitellä. If you could leave the room. Jos nyt poistutte salista, niin jotta puhujamme voi käyttää puheenvuoron hiljaisuuden vallitu, vallitessa. Jos nyt voisin pyytää teitä poistumaan salista tässä vaiheessa. Kiitoksia. je vous en prie, je vous en prie. Donc, monsieur le président, chers collègues. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, niin sanoin, että esitän tässä kollegani Joel Molanin vastalauseen. Hän on muissa tehtävissä tällä hetkellä ja pyytää anteeksi, että ei voi esitellä itse tekstiään yritän nyt käydä läpi tärkeimpiä kohtia, jotka liittyvät argumentteihimme tässä käsittämättömässä päätöksessä, jonka komissio on tehnyt nimittäin, että ei hyväksytä propulista perusainesosana. Ensinnäkin tämä on luonnollinen aine, jota mehiläiset keräävät, muistuttaisin ne elämä ovat siis tarhaelämiä ja tähän liittyy monia hyötyjä eh, meidän spesiaalien eläinten ter- hyötyisen terveydelle Tätä on tieteellisesti kunnallisesti tarkasteltu, tutkittu. Toiseksi se sitä käytetään varsin erilaisissa, e, eri tehtävissä e, lisä, ravintolisäaineena. E, ja on hy, sitä voidaan käyttää esimerkiksi kurkkukivussa, sitä löytyy kaikista hyvistä apteekista mm, Brysselissä. Se täyttää turvallisuuskriteerit, ihmiset voivat sitä käyttää. Propylis on saanut luvan ihmiskäy, ihmisten nautintoon. Ja <laughs> sitten tässä viitataan riskeihin, joka liittyy mahdolliseen allergeenisuuteen ja, ja se voisi vaikuttaa ää, äh, perimän myrkyttämiseen tai äh, hormonisen häirintäaiheen pitää Tämä on kyllä varsinaista farsia komission puolelta ja haluaisin korostaa, että päätökset ovat olleet varsin kaksessa näistä aktiivisista ainesosista. Miksi antaa lupa glyfosalille kymmeneksi vuodeksi, kun todennäköisesti se on syöpää aiheuttava, mutta taas tämä äh, mehiläisten, mikäs que l'approbation de la propolis... Kittivahaute ei ole. Se on tällainen perusaine ja se liittyy eläinten kasvien kuorta ei käytetä. Ja näin myrkyt käneivät pääse ihmisiin. Sitten toinen kerta komissio sulkee pois mahdollisuuden antaa nopeasti lupa ja että voitaisiin käyttää tällaisia vähäriskisiä äh, torjunta-aineita ja jos halutaan todella antaa kestäviä, vastuullisia välineitä viljelijöillemme, onko tämä ollenkaan tärkeä kysymys komissiossa? Sitten vielä lopuksi, hyvät kollegat, haluaisin, että tukisitte tätä vastalausetta ja että poliittisten erojen lisäksi korja, tai niistä huolimatta korjaisimme tällaisen epänormaalin tilanteen. Eh, Kiitos. Poliittiset ryhmät saavat nyt puheenvuoron. EPP, edustaja Aselis. Eh, the objector is trying. Kiitos. Tässä yritetään puhua eh, ihan maalaisjärjen pohjalta, jos kittivahautetta voidaan käyttää lääkkeenä. Silloin sitä voitaisiin käyttää muuallakin. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sai komissiolta pyynnön tehdä arviointi näistä hakemuksista, jotka koskivat perussubstantteja, jonka kuului kittivahaute. tässä pyydettiin lupaa saada käyttää kittivahaa uutetta kasvinsuojeluaineena. Informaatio, jota toimitettiin, ei ollut äh, riittävä liittyen esimerkiksi äh, hormonihäiritsijöiden toimintaan. Ja lopullisesti ei voitu tehdä arviota mahdollista riskistä kuluttajille. Riskiä ei voitu täysin eliminoida. Minusta tällaisessa tapauksessa täytyy kunnioittaa tieteellistä tutkimusta. Jotain aineita käytetään vain, jos voi olla ihan täysin selvää, että aineet eivät äh, aiheuta syöpää taikka sisällä äh, hormonihäiritsijöitä, joten minä tuen tätä don't have any SDstä ei ole nyt ketään puhujaa. Haluaako Rivasi siirtyä No niin, SDstä ei ole ketään. Renew. Uudistuva Eurooppa. Sometimes. Kiitos puheenjohtaja. Joskus on vaikeata toimia koordinaattorina, joka joutuu vastaamaan tämän tyyppisiin kysymyksiin. No niin, tässä on kaikki kyse jonkinlaista väärinymmärryksestä. Paperissa todetaan selvästi, että kitti vaha tulisi luonnontuotteena olla sellainen, että se on vesiliukoinen. Mutta sellaistahan tässä meillä ei ole edessämme, vaan kyse on sellaisesta tuotteesta, joka liukenee etanoliin. Ja näin ollen tapaus on erilainen ja sen takia me emme tue vastalausetta. Kiitos. For the Greens. Vihreistä. kuukaiselta puhukaan. Um, I think we should really... Kiitoksia puheenjohtajamista. Meidän pitäisi pitää kiinni tietystä tutkimuksesta, jos on virallinen velvollisuus suorittaa tiettyjä toimenpiteitä tutkimuksia, mittauksia, jotta saadaan joku aine hyväksytyksi, niin silloin meidän ei pitäisi miettiä, onko aine synteettistä vai luonnonmukaista, vaan pidetään kiinni siitä, mitä tutkijat sanovat. Ja jos tämä kittivaha uute, jos toimittaja ei voi antaa tutkimustietoa, niin silloin lupa ei pidä antaa. Me emme tuo tätä vastalausetta. Thank you. Uh, we too... Kiitos. Mekään emme tue tätä vastalausetta perustuen siihen, että kittivahasta saatava informaatio ei riittänyt, ei ollut riittävää komissiolle tehdä johtopäätöksiä artiklan 23 kasvinsuojeluaineasetuksen mukaisesti. Samanaikaisesti ollakseni nyt selkeä tämä määritelmä ei estä sitä, että esitetään hakemus rittivaha uutteesta aktiivisena ainesosana tai pienen riskin äh, ainesosana artiklan 7 mukaisesti samasta säädöksestä. Ja koska tämä kuitenkin arvio tehtiin äh, artikla 23 äh, mukaisesti. Tässä nyt on kuitenkin avoin ikkuna kitti vähän uuteen tulevaisuudelle. Hasekamp. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehiläiset ovat loistavia. Elämme hyvin tärkeitä. Ne tekevät hunajaa ja propulista ja kuningatarhyytelöä. kittivaha ne tiivistävät pesänsä. Ihmiset käyttävät tätä ainetta myös esimerkiksi luonnonlääkkeenä, esimerkiksi Ymmärrän taustalla olevan ajattelun, jotta tätä voitaisiin käyttää kasvinsuojeluaineissa myös, ja sitä pitäisi helpottaa, mutta voidaanko sitä ostaa suoraan kaupasta, eikö sitä voitaisi hyväksyä tällaisena peruskasvinsuojeluaineena, mutta tässä pitää olla hyvin varovaista se prosessia, eikä mennä liian nopeasti eteenpäin. Olemmekin nähneet ainakin alakomaissakin sellaista, miten Tällaiset vähäriskiset aineet voivat kuitenkin aiheuttaa vahinkoa ympäristöllä ja ekosysteemille. Täm... aihe. Pitäisi tutkia kaikki ainesot kunnolla ja tietysti tut tutkimus pitää tässä asiassa. Jos näitä testejä ei tehdä ja jos EFSA vetää sellaisen johtopäätöksen, että ole tarpeeksi uskottavia tietoja, jotta voidaan välttää vako- pahat riskit, kuten perimämyrkyt ja niin, että ne voitaisiin lukea pois, niin sitten näitä aineita ei pidä sallia. Ja tämän lisäksi meidän pitää vielä kysyä pitäisikö varastaa tavallaan tätä kittivahautetta mehiläiseltä. Me me äänestämme myös tätä vastalta vastaan. Kiitos Santé pääosastosta. Meillä on tällä paikalla edustaja, olkaa hyvä. Thank you, uh, Mr. Chairman. Puheenjohtaja, voin puhua varsin lyhyesti, sillä kaikki puhujat vastalauseen esittäjän jälkeen ovat todenneet oikeastaan sen, minkä minäkin halusin sanoa. Päätös liittyy perusainesosaan. Ja tämähän on aivan erityinen aktiivisten aineiden kategoria tässä asetuksessa. Hyväksyntä ei ole aikaan sidottu, aika rajoitettu. Sen jälkeen kun aineet on hyväksytty, niin niitä voidaan käyttää sitten kasvinsuojeluaineina. Kuitenkin vaatimukset ovat tässä asetuksessa hyvin korkeat ja määrätään, että ne eivät saa olla huolta aiheuttavia ainesosia. Nyt Kittivahan tapauksessa hakija on nostanut esille sen, että se voi aiheuttaa ihooireita. Näin ollen me emme voi hyväksyä kittivahaa tämän asetuksen mukaisena ainesosana. Ja sitten täällä viitattiin myös perinteiseen lääketieteeseen tiedot eivät ole sieltäkään vertailukelpoisia, koska kyse on suun kautta otettavista tuotteista. Mutta nyt kuitenkin puhumme hedelmistä, jossa on kuoria, jotka täytyisi kuoria. EFSAn paneeli vuonna 2010 tuli siihen lopputulokseen, että on riittämätöntä tietoa, jotta voitaisiin nähdä, minkälainen yhteys on toisaalta kittivahan käyttämiseen ja toisaalta terveysvaikutusten välillä. Voisi oikeastaan heijastella sitä, mitä edustaja Vonda sanoi. Nyt me puhumme perusainesosan hyväksymisestä, mutta toki ovi jää vielä avoimeksi muiden menettelyjen kautta, kunhan saamme riittävät näytöt siitä, että tämä aihe ei ole hormoni eh, häiritsijä tai genotoksinen luonteeltaan. Kiitos. Thank you. So the, uh, Kiitos. Poliittisten ryhmien kannat ovat hyvin selkeät. Me äänestämme aiheesta sitten helmikuussa, joko 13 tai 18 päivä. Helmikuussa joka tapauksessa. No niin, sitten äh, seuraava vastalause, eli muuntokielinen soija. Tilimets, onko hän paikalla? On, kyllä, Tilimets on paikalla. Eli tässä nämä tavanomaiset epäillyt ovat taas äänessä. Time to, to present. Sinun vuorosi on nyt esitellä tämä vastalause. Time again. <laughs> so. <laughs> Niin, siis tuotanto äh, no tässä tämä, äh, tässä Etelä-Amerikassa noin 100 prosenttia Etelä-Amerikan äh, viljelystä maisista on GM, eli muuntogeenistä soijaa. Sisältää glyfosaattia, glyfosinaattia, joka tarkoittaa sitä, että nämä näitä, näitä tuotteita viljellään jo uhanalaisten ekojärjestelmien alueella ja että äh, esimerkiksi jos äh, Euroopassa käytetään äh, GM-maissia eläinten rehuna, niin se tukee ekosysteemien tuhoutumista. Jos me todellakin haluamme olla estämässä diversiteetin vähenemistä, niin meidän täytyisi todellakin ryhtyä kyseenalaistamaan tätä absurdia järjestelmää. Joten kysymykseni kuule jälleen kerran, aikooko komissio ottaa GMO-tuonnin ja varsinkin soijan tuonnin, EUn tuonnin ekologiseen arviointiin, ottaa ottaen huomioon esimerkiksi ilmaston riskinarvioinnin ja sen tosiasian, että ei ole mitään selkeää enemmistöä jäsenvaltioissa tämän hyväksynnälle. Miksi komissio sen vuoksi yhä vielä jatkaa GMO-tuotteiden tuonnin? Näkeekö komissio välttämättöntä nopeaa toimintaa niin, että me saisimme käytettyä paikallista tuotantoa pellolta pöytään strategian mukaisesti. Expected. No niin, aivan odotettavissa ollut puheenvuorohan tämä oli. Sitten EPP ja muut poliittiset ryhmät. Edustaja Pojad. Thank you, Chair. Let me start by pointing out that... Kiitos puheenjohtaja. EFSAhan on antanut äh, puoltavan kantansa. EFSA ei ole tunnistanut mitään sellaista, joka antaisi ymmärtää, että nämä sadot ovat haitallisempia kuin perinteiset sadot. Eli komissio on toiminut tässä aivan asianmukaisesti. Voin nostaa esille myös sen, että ei ole ollut sellaista äänestystä, joissa mm, jäsenvaltiot olisivat äänestäneet äh, GM-lajikkeita äh, vastaan. Jos EFSA sanoo, että kyse on vaarattomasta tuotteesta, niin meidän tulisi luottaa tähän tieteelliseen kantaan. Komissio on toiminut näin eikä ole ylittänyt toimivaltuuksiaan. Näin ollen rohkaisen kaikkia kollegoita äänestämään vastaan. Kiitos. For SNG. Kiitos. ST. Arvo puheenjohtaja, toivottavasti saamme selkeän enemmistön päätöslauselmalle, koska tässä konkreettisessa tapauksessa. Eli siis kysymys on GMO-sojasta, joka tuo mukanaan kasvinsuojeluaineita ja muuta. Ja se, että myös tässä lupamenettelyn hyväksynnässä eläinten terveysministerit eivät antaneet tähän minkäännäköistä lausuntoa, eli jäsenvaltioiden enemmistö ei ole puoltanut tätä ja joka vuosi on ollut aina vaikeaa saada määräenemmistöä tällaisille lausunnoille. Ja ottaen huomioon, että neuvosto on kuitenkin demokraattinen päätöksentekoelin, niin komissio ei voi ilman jäsenvaltioiden määräenemmistöä vastaan toimia. Ja sama koskee myös parlamentin näkemykset GMOsta ja komissio ei ole huomioinut komission päätöksiä, vaikka komission Ursula von der Leyen on sanonut, että se tulee huomioimaan parlamentin enemmistöpäätökset. Yes. Um, yes, we're talking about uh, the... Puhumme GMOista jälleen. Ja varmasti jatkossakin puhutaan jossakin muodossaan, mutta meidän pitäisi olla hiukan rakentavampia tässä asiassa. Tämä on tunteenomaista keskustelua. Meidän täytyy todellakin katsoa, mitä hyötyä on, mitä haittoja, mitä vaaroja ja riskejä ja myös nähdä, miten u- uusien tekni- mikä, mitä millaisia uusia jalostusteknologioita on kehitetty tieteessä. Tilanne ei pysy samana, vaan se kehittyy jatkuvasti. Meidän ryhmässämme me siis valitettavasti tietäisen lähestymistavan GMO-kysymykseen, koska mitä me nyt teemme, niin jotkut että eivät pidä GMO-laikkeesta, no hyvä, selvä, ja yritetään käyttää sitten välineitä, jotta voidaan vastustaa joitakin komission päätöksiä sanonut, että he ylittävät toimivaltuutensa, mutta ei komissio ylitä mitään valtuuksia. Me todellakin haluamme jotakin tässä tehdä ja me olisi rakentavampia ratkaisuja. Meidän pitäisi muuttaa sitä lainsäädäntöä. Siinä ei ole mitään järkeä. Meillä on näitä vastalauseita on tullut jo vaikka kuinka monta. Tässä on vastainen inflaatio meneillään, ja me syytämme komissiota siitä, että se tekee asianmukaisella tavalla omaa työtään, ja syytämme myös EFSAa, että siitä, että se tekee hyvää työtä. Poliitikkoina meidän ei mielestäni pitäisi toimia näin ja ymmärtää hiukan paremmin, mitä me oikeastaan haluamme GO GMO-kysymyksistä laadimme parempaa lainsäädäntöä tältä pohjalta. No speaker. Idestä ei ole puhujaa. ECR. Olkaa hyvä. Again. Yeah, we are with the commission here. Niin, me olemme tässä komission rinnalla vastalausetta vastaan kahdestakin syystä. Ensinnäkin sisältö syystä monet aktivistit kannustavat poliitikkoja kuuntelemaan tiedettä ja niin me tässä teemme. Me kuuntelemme tieteilijöitä, emmekä ideologian edistäjiä. Ja toiseksi ajattelen myös menettelytapaa. Onko tämä jo kahdeksas vastalause vain tämän kauden aikana, jos nyt oikein muistan? Me katsomme, että Tämä ei ole aiheen mukainen komitologia-vastalause, eikä täytä komitologian vaatimuksia. Ensinnäkään komissio ei ole ylittänyt täytäntöönpanovaltuuksiaan ja toiseksi toimiluonnokset vastaavat perusasetuksen vaatimuksia. Jos jatkuvasti tehdään näitä vastalauseita ja päätöslauselmia, jotka eivät kuitenkaan ole sääntöjen mukaisia, niin mielestämme tämä vaarantaa meidän parlamentaarisen demokraattisen oikeuden, kun valvomme sekundaarista lainsäädäntöä. Näin ollen tätä tekstiä ei tulisi tukea. Gue. Ja Hasekamp. Kiitos eh, puheenjohtaja. Noin kuusi vuotta sitten eh, tämä parlamentti hyväksyi 43 päätöslauselmaa, jotka liittyivät GMO-kasveihin. Ja nyt edessämme on numero 44. Tällä hetkellä on kysymys eh, soijasta, joka on, jossa on glyfositteja ja glyfosanaattia. Eli eh, tämä on, tulee tuhoamaan ma- maatalouden. Glyfosaatto, glyfosaatti on ö, myrkky ja glyfosinaatti on jo kielletty Euroopassa ja molemmat ovat tuhoksi biodiversiteetille. Olkaa nyt ystävällisiä komissiossa ja lopettakaa nämä hyväksynnät. Ei teidän tarvitse hyväksyä niitä sen vuoksi, että jäsenvaltiot, jäsenvaltioissa ei ole kolmen enemmistöä Ja komitologiassa Äh, annetaan teille myös mahdollisuus kieltää äh, tämä hyväksyntä, jos ei ole määräenemmistöä. Komission työohjelmassa 2020 komissio sanoi, että, että priorisoidaan jäsenvaltioille mahdollisuus äh, itse päättää komission hyväksymien GMO-kasvien kieltämisestä. Sen lisäksi komissio ilmoittaa, että se haluaa parantaa komitologia-lainsäädäntöä. Se kuulostaa hyvältä, mutta toivottavasti se ei kuitenkaan merkitse sitä, että komissio jatkaa GMO-tuotteiden ja kasvien hyväksyntää, koska niitä ei kukaan oikeastaan halua. Ei edes silloin, kun jäsenvaltiot, eivät, kun jäsenvaltiot voivat itse sen kieltää. Ja parlamentti ja jäsenvaltiot pyytävät, että, että voisimme lopettaa tämän koko turhan työn. Me em, muuten tässä annetaan mahdollisuus monikansallisille yrityksille käynnistää jäsenvaltiota vastaan vuosia kestäviä oikeus, oikeudenkäyntejä. Eli eikö vihdoin voitaisi nyt lopettaa näiden tällaisten GMO-kasvien hyväksyntä? Kiitos. Give the floor to the commission. Ja komission saa puheenvuoron. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelemme jälleen tarkalla korvalla kaikkia kommentteja. Ensinnäkin korostaisin, niin kuin jotkut täällä sanovatkin, että kaikki menettelytavat ovat sellaisia, joita ne, tai kaikkia menettelytapoja olemme noudattaneet, täytäntöpanovaltuuksia, joita parlamentti ja neuvosto ovat komissiolle antaneet. Niitä on kaikkia noudatettu. Sitten toiseksi hyvin tärkeä kysymys. Haluaisin muistuttaa siitä, että kaikki jäsenvaltiot vaiva, jotkaan eivät äänestäisi puolesta, eivät äänestä vastaankaan. Ja, ja tuovat kaikkia näitä GMO, soijapapuja ja muita kansalliselle alueelleensa. Ja sen takia, että on suurta kysyntää GM-rehulle, GMO-rehulle EU-ssa, joten meidän täytyy ottaa kysyntä huomioon, koska GMO-laikkeet ovat turvallisia ja EFSA on tehnyt kaiken tarvittavan, tehnyt hyvin kattavan riskiarvion tilanteesta, emmekä me voi saada, että GMO, GMO-laikkeet olisivat epäturvallisia. Tietenkin on oikein, niin kuin te sanoitte, että pysyvässä komiteassa ja valituskomiteassa jäsenvaltiot eivät anna kannattaa, mutta eivät anna vastaankaan, eivätkä anna äänestä puolesta, joten ei ole mitään lausuntoakaan eikä mielipidettä, joten ei ole mitään syytä sille, että komissio ei hyväksyisi näitä lupahakemuksia, koska meillä on myönteinen lausunto e-, elintarviketurvallisuusvirastosta. Ei ole mitään syytä muuta kuin turvallisuus, joka puolta komissio toimii. Ja tietenkin olemme todella sitoutuneet kansainvälisiin sopimuksiin, jotka myös mainitaan tässä päätöslauselmassa, mutta on varsin selvää, että yksittäinen säädös, joka vahvistaa tuotteen turvallisuuden tuonnille ja käytölle. EUssa ei voi ratkaista kaikkia kysymyksiä kansainvälisissä sopimuksissa. Meidän täytyy tehdä työtä kansainvälisten sopimusten kohdalla, mutta ei niin, että kiellämme jonkun GMO-tuotteen, joka sitä paitsi on turvallinen ja hyväksytty lainsäädännön mukaisesti. Me tuomme, haluaisin sanoa, mehän tuomme Etelä-Afrikasta, Amerikasta, mutta myös USAsta ja Kanadasta näitä tuotteita. Meidän pitää olla todella varovaisia. Tässä metsän häviämiskysymyksessä on hyvin vakava kysymys, metsäkatokysymys. Se pitää ottaa todella huomioon. Että me tiedämme, että tiedätte, että komissio on ehdottanut erityistä puitteistoa, jota otetaan huomioon metsä, huomioon metsäkato. Meidän pitää työstää tätä asiaa, mutta pyydän ei niin, että evätään GMO, joita voidaan tuota mistä tahansa kolmannesta maasta ja joka ei, jota ei välttämättä viljellä metsäkatoalueilla meidän pitää olla hyvin johdonmukaisia tehokkaita to- to- tuloksellisessa toiminnassamme, koska jos me nämä aineet, kiel- tuotteet kiellämme, niin emme ole silloin loogisia ja johdonmukaisia, joten meillä ei ole mitään juridista eikä muutakaan syytä vetää pois tämä luvananto, koska se perustuu positiiviseen kattavaan EFSAn lausuntoon kuulostaa nyt ehkä todella tylsältä, mutta minun on pakko, koska nämä ovat nämä aidot lailliset argumentit, jotka ovat käytössä. Ja me vie, korostan vielä, että noudatamme täysin EUn kansainvälisen otamme nämä asiat hyvin vakavissamme, mutta pyydän, ei toimita tässä tämän GMO-luvanannon kautta. Valvontaoikeus parlamentilla rajoittuu täytäntöönpanovaltuuksiin. Me olemme noudattaneet kaikkia sääntöjä, jotka liittyvät täytäntöönpanoon valtuuksiin tai säädöksiin. Ähm, Kiitos. Me äänestämme vastalauseesta helmikuun 13. päivä. Ja jos tämä hyväksytään, niin sitten asian kanssa mennään täysistuntoon. Seuraava kokouksemme on Strasbourgissa 13. helmikuuta. Tämän päivän kokous päättyy. Kiitos.